kā tev. Bet mēģināsim visu Man tā, tā dāma nosauca tavu uzvārdu. Aha, ok. Colleagues, could you please take your seats so that... Kollegat, jos käytte paikoilleen, niin voimme aloittaa. So good morning, dear colleagues. Huomenta hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Tervetuloa tähän täysistuntoon, joka koskee taloussopeuttamisohjelmien demokraattista legitimiteettiä. Täällä on paikalla Norbert Lammert. Hän edustaa liittopäiviä. Sitten Dominic Hannigan. Hän on EU-asioiden valiokunnan puheenjohtaja Irlannin parlamentista. Ja sitten tietysti kollegani Euroopan parlamentista, varapuhemies Otmar Karas ja Liem Huang Jok. Kuten tiedätte, he ovat parlamentin esittelijät koskien Troikan roolia ja toimintaa. Aluksi muistuttaisin, että teillä on puheaikakortteja pöydällänne ja niiden avulla voitte ilmoittaa, että haluatte kattaa puheenvuoron ja jos haluatte niin tehdä, niin täyttäkää kortti ja toimittakaa se sitten vahtimestarille. Säännöt ovat samat kuin eilen. Eli puheenvuoron sain ensin neljä kansallisen parlamentin edustajaa ja sen jälkeen yksi Euroopan parlamentin edustaja ja niin edelleen. Sitten käynnistämme heti ja annan puheenvuoron varapuhemiehelle ja sitten oma löytymietinnön toiselle esittelijälle, joka koskee Troikan roolia ja toimintaa. Eli Otmar Karas, 10 minuuttia, olkaa hyvä. Live. Hyvä Anni Podimata, hyvät naiset ja herrat. Hyvää huomenta kaikille. Olen kiitollinen siitä, että me molemmat voimme myös tässä tilaisuudessa kertoa Euroopan parlamentin työstä, joka koskee Troikan toiminnan arviointia. Näin voimme ehkä välttää väärinkäsityksiä ja selventää asioita. Viime päivinä minulla oli usein se tunne, että meiltä kysytään, että onko Troikalla lupa tehdä näin. Kyllä, meidän pitää Euroopan parlamenttina valvoa kaikenlaista toimintaa, vaikka se ei pohjautuisikaan yhteisön lainsäädäntöön. Meidän pitää siis voida tehdä arviointeja ja vetää johtopäätöksiä tulevaa työtä varten. On valitettavaa, että tietyissä tiedotusvälineissä levitetään sellaista tunnetta, että Euroopan parlamentin parlamentaarisen valvonnan hoitaminen ja sen arvioinnin, miten asioita voitaisiin parantaa, tulkitaan toimielinten ja tahojen kritisointina. Toisessa on kyse parlamentaarisesta velvollisuudesta ja toisessa on kyse tuomitsemisesta. Komission puheenjohtaja Barroso sanoi eilen, että on tärkeää tässä koko keskustelussa puhua siitä, mikä on lähtökohtamme. Haluaisin vielä muistuttaa teitä seuraavista seikoista. Euroopan unioni ei ollut valmistautunut poliittisesti, rakenteellisesti tai toimielinten suhteen valmistautunut tällaiseen tämän mittaiseen kriisiin. Kukaan ei ollut valmistautunut näin laajaan kriisiin. Euroopan unionille oli erityisen vaikeaa, että euron perustamisessa Maastrichtin sopimuksessa jäimme puoli tiehen, emmekä kehittäneet unionia lisää talous- ja sosiaaliunionin suuntaan. Tietyille jäsenvaltioille oli erityisen vaikeaa se, että vakaus- ja kasvusopimusta ei noudatettu ja Lissabonin strategia, joka tarkoitus on luoda työllisyyttä, kasvua ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Sitäkään ei noudatettu. Eilen komission puheenjohtaja Barroso viittasi siihen, että tässä myrskyssä, itse myrskyn jatkuessa, meidän piti samalla korjata laivamme. Me olemme tehneet jo pitkän matkan, mutta emme ole päässeet vielä perille asti. Kriisi ei ole ohi. Emme etenkään ole vielä panneet täytäntöön niitä oppeja, joita olemme tässä kriisissä oppineet. EKPn johtaja Trichet, entinen johtaja Trichet, sanoi, että meillä on ollut tässä, me olemme olleet suurimmassa talous- ja rahoituskriisissä sitten toisen maailmansodan ilman eurooppalaista soli, solidaarisuutta ja ilman troikaa, ilman että sitä nyt tässä arvioin, meillä olisi ollut vielä suurempi talous, rahoitus, sosiaali- ja poliittinen kriisi käsillä. Useat valtiot eivät enää saaneet rahoitusta rahoitusmarkkinoilta. Useat valtiot kärsivät euroalueella. Useat valtiot eivät pystyneet takaamaan esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan toimia tai investointeja ja innovointia. Euroopan unionilla ei ollut tarpeeksi kokemusta tällaisesta kriisistä, eikä Euroopan unionilla myöskään ollut tarpeeksi rahaa sen hoitamiseen. Ainoa väline, joka oli, oli olemassa, oli kansainvälinen valuuttarahasto. Kansainvälisessä valuuttarahastossa ei eurooppalaisilla mailla, muilla kuin eurooppalaisilla mailla on enemmistö nousevien talouksien mailla on siellä enemmistö. Ja siellä kaikki valtiot ovat jäseninä. Kansainvälinen valuuttarahasto, jos se toimisi yksin, se tarkoittaisi sitä, että käytettäisiin globaaleja sääntöjä hyvin hajautuneelle, te, hajautuneilla markkinoilla siitä syystä äh, meidän mielestämme oli äh, tarpeen ehdottaa eurooppalaista mallia, mutta mallia ei ollut yhteisen eurooppalaisen lainsäädännön pohjalta. Tämän takia luotiin troika-malli. Eri toimielimet ja eri päätöksentekomallit ja eri poliittinen oikeutus on sillä. Mutta joka tapauksessa se perustuu hallituksen väliseen toimintaan eikä yhteisöön metodiin. Vaihtoehtoa Troikalle tällä hetkellä ei ole, näin sanoi Rekling, EVMn johtaja. Mutta me olemme kuulemisessa oppineet jotakin tästä työmetodista. Me olemme mene- onnistuneet tässä kriisissä. Kuka, mikään maa ei ole kaatunut. Kaksi jäsenvaltiota, Irlanti ja Espanja, ovat jo pystyneet lähtemään ohjelmista. pankkiunionia luodaan tällä hetkellä. Pankkien sääntely on pantu täytäntöön. EVE M on luotu. Ja Troika on nyt siis onnistunut siinä, että meillä on enemmän rahaa, enemmän aikaa ja aikaa toteuttaa nämä ohjelmat ja enemmän aikaa takaisin maksulle. Mutta kuitenkin minun on sanottava, että, että näin on tehty tarkoituksella. Kuitenkin tämä on sanottava, meidän pitää kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamenttien edustajina puhua siitä, että läpinäkyvyyttä ei ole tässä toiminnassa ollut tarpeeksi. Eurooppalaisella tasolla demokraattista oikeutusta ei ole ollut tarpeeksi. Myös kansallisella tasolla toimijoiden välillä oikeutus on ollut erilaista. Ei ole siis ollut yhteisön valvontaa. Näin parlamentti siis tällä hetkellä arvioi troikkaa ja tekee johtopäätöksiä tulevaisuutta varten. Niissä saattaa olla kyse myös sopimusten muuttamisesta. Itse Troikan sisälläkin on erimielisyyttä siitä, miten paljon, miten paljon ö, kukin ala saisi painoarvoa, e, siis rakennemuutokset esimerkiksi. Ö, ja näin me teemme siis tulevaisuutta varten ehdotuksia. Me emme vaadi, että Troika lopettaisi toimintansa. Me haluamme, että ohjelmat viedään loppuun asti, mutta Troikan toiminnan arviointiin kuuluu se, että parlamentti tekee johtopäätökset kriisin hoidosta. Toivon, että meidän työmme selventää tätä asiaa. Ja näin voimme suunnata katseemme tulevaisuuteen, emmekä syytellä ja osoitella sormella siitä, mitä on tapahtunut. Kiitos paljon. Vice President Karas. Kiitoksia varapuhemies Karas. Muistuttaisin, että tässä kokouksessa on toisena puheenjohtajana Kreikan parlamentin puhemies ja Eurooppa-asioiden valiokunnan puheenjohtaja Janis Rakakis ja minä itse Euroopan parlamentin puolesta. Eli nyt seuraavaksi sitten toinen esittelijä saa puheenvuoron, eli kollega Liem Hoang Nyok. Kymmenen minuuttia, olkaa hyvä. Thank you very much, Annie, dear colleagues. Uh, Uh, Tämä on hyvin arkaluontoinen mietintö, kuten Otmar sanoi. Se on arkaluontoinen, koska tällä hetkellä ihmiset ovat epäileväisiä ajatellen Troikan oikeutusta ensinnäkin ja toiseksi ihmiset tällä hetkellä ovat epäileväisiä kun ajatellaan tämän suositellun politiikan tehokkuutta. Mitään vaihtoehtoja ei nyt ole näille toimille. Ja kun kaikki jäsenvaltiot ovat saaneet apua. Tästä on hyvin paljon keskusteltu. Barroso vetosi siihen, että samaa makrotalouden politiikkaa pitää noudattaa, jotta erilaisissa tilanteista päästään eteenpäin. Ja jos katsotaan näitä neljää maata, niin on neljä erilaista tilannetta. Viime viikolla olimme Dublinissa, Irlannissa. Siellä työmarkkinat ovat joustavat, eikä siellä tarvita rakenneuudistuksia työmarkkinoilla. Irlannin tapauksessa kyse oli pankkikriisistä. Ja nyt se voidaan ratkaista kriisinratkaisumekanismilla, kuten monet hallitukset ovat vaatineet. Jos katsotaan vaikka Portugalia, niin siellä kyse ei ole pankkikriisistä. Portugalin tapaus johtuu lähinnä Kreikan ongelmien kerrannaisvaikutuksista. Sitten Kreikka. Jos ohjelmaa olisi pantu täytäntöön aikaisemmin, niin ehkä näitä kerrannaisvaikutuksia ei olisi ilmaantunut Portugalin ja Kyproksen talouteen. Eli hyvin paljon on käyty keskustelua kussakin maassa. Ja hyvin paljon käydään keskustelua myös Troikan sisällä. Troikan jäsenet ovat havainneet, että komission kanta ei ollut täysin sama kuin kansainvälisen valuuttarahaston kanta – puhun näistä finanssipoliittisista multiplikaattoreista, ja komission mielestä tämä järjestelmä oli heikko, ja että budjetin vakauttaminen piti saada vahvaksi. IMFn kanta ei ollut tällainen, vaan IMF totesi, että finanssipoliittiset multiplikaattorit ovat korkeita – Ja olemme ehkä aliarvioineet budjetin vakauttamisen vaikutukset. IMFn kanta suosi enemmän sisäisiä arviointeja ja rakenneuudistuksia. Ja jäsenvaltiossa käytiin keskustelua hallitusten ja Troikan välillä. Ja Troikassa ei tällaisia keskusteluja ole käyty missään vastuullisissa demokraattisissa rakenteissa. Ja seuraus oli, että Troikka sovelsi ehkä liian tiukasti rajoittavia ratkaisuja. Kaikissa maissa on toteutettu työmarkkinoiden rakenneuudistuksia ja kaikissa maissa on vakautettu budjettia Kaikissa maissa on rajoitettu julkisen ja yksityisen sektorin menoja. Ja seuraamukset nähdään tästä raportista. Siinä on puhuttu makrotalouden tavoitteista, mutta niihin ei ole päästy. Tietysti lyhyellä aikavälillä Troikka on onnistunut välttämään konkurssin, mutta Pitkällä aikavälillä, jos katsotaan potentiaalisen kasvun lukuja, jos katsotaan velan suhdetta bruttokansantuotteeseen ja erityisesti tämä suhde on nyt korkeampi kuin aikaisemmin ennen apuohjelmia. Ongelmien syyt ovat edelleen olemassa, eikä kriisi ole päättynyt. Ja miten voidaan päättää hyvistä ratkaisuista tulevaisuudessa? Ainoa rakenne, joka voi päättää, on demokratia. Ja te tiedätte tämän, koska olette parlamentin jäseniä. Demokratiaa tarvitaan, jotta voidaan päättää, ovatko ratkaisut olleet hyviä ja millaisia ratkaisuja pitää tehdä tulevaisuudessa. Ja siksi mietinnön loppuosassa puhutaan demokratiasta. Ja kollegani ja minä käsittelemme demokratian tulevaisuutta Euroopassa, koska jos sitä ei panna täytäntöön, niin meillähän on euroskeptisismia. Ja siksi olemme hyvin täsmällisiä ehdotuksissamme. Ja mielestäni tämä mietintö on enemmän kuin pelkästään symbolinen – ja siinä vaaditaan muita mietintöjä ja lainsäädännöllisiä toimia ja perussopimusten muuttamista, kun aika on siihen kypsä. Me katsomme ensinnäkin, että on otettu ensimmäiset askeleet eurooppalaisen rahapolitiikan muutosta, joka voi korvata – kansainvälisen valuuttarahaston. Tällä hetkellä on mahdollisuus luoda eurooppalainen valuuttarahasto. Ja sen johdossa pitää noudattaa yhteisömetodia, jos halutaan vastuullisuutta demokraattisuutta. Tällä hetkellä ongelma on se, että järjestelmä on hallitusten välinen rakenne. Ja tämä on suuri ongelma, koska nyt keskustellaan Euroopan talouden ohjausjaksosta, mutta jos mennään pidemmälle, niin suurin ongelma kansallisissa parlamenteissa on se, mistä Merkel on puhunut makrotalouden ehtoina. Ja Troikassa on nähty nämä ehdot ja makrotalouden ehdot ovat ongelma demokraattisesti. Voidaanko näitä ehtoja tänään panna täytäntöön ilman demokraattista vastuullisuutta? Tämä on ongelma, joka meillä on ohjausjaksoon liittyen. Tämä liittyy kilpailukykyyn ja lähentymiseen. Ja jos Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit eivät sano mitään rakenneuudistuksista, joista päätetään hallitusten välisellä tasolla, niin jäsenvaltioissa on samoja ongelmia, joita Troikalla tällä hetkellä on, kun se panee täytäntöön näitä toimia. Troikkaa käsittelevä mietintö ei ole pelkästään symbolinen, vaan siinä käsitellään talous- ja rahaliiton tulevaisuutta. Ja jos halutaan mennä pidemmälle, niin tarvitaan demokratiaa. Kiitos. Kiitos paljon. Edustajan Gotch, nyt annan puheenvuoron, puheenvuoron herra Lammertille, liittopäivien puhemiehelle Saksasta. Olkaa hyvä. Kiitos hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, hyvä hyvät puheenjohtajat, niin kauan kuin EU on olemassa, EUssa keskustellaan yhä useampien jäsenvaltioiden kanssa, ei pelkästään yhteistyön syventämisestä, vaan myös sen demokraattisesta oikeutuksesta. Meitä EU, EUssa ei kiinnosta pelkästään se, onko yhteistyömme tehokasta, onko se läpinäkyvää saako se hyväksyntää, vaan myös onko sillä kestävä demokraattinen oikeutus. Euroopan ulkopuolella tällaista keskustelua ei oikeastaan käydä ollenkaan tai vain hyvin varovaisesti, mutta meidän pitäisi kuitenkin miettiä aina välillä, mistä on kysymys, kun käsittelemme tällaisia kysymyksiä. Ja kärjistäen sanoisin, että minua kyllä hieman ärsyttää se, että me jatkuvasti, äh, jatkuvasti puhumme tällaisesta demokratiavajeesta Euroopasta, vaikka maailmanlaajuisesti ei ole mitään muuta kansainvälistä järjestöä, jo, jolla olisi demokraat, parempi demokraattinen oikeutus päätöksilleen kuin Euroopan unionilla. Eli mielestäni ei ole kyse pelkästään demokraattisesta oikeutuksesta, ja siksi pitäisi myös tämän mietinnön suhteen, josta nämä kaksi kollegaa äsken puhuivat, kysyä, mistä tässä on oikeastaan kyse, koska puhumme apuohjelmista eri jäsenvaltioissa. Me emme puhu velvollisuudesta, joka on olemassa EU-sopimusten perusteella, vaan me puhumme toimista, joita toteutetaan, vaikka velvollisuutta EU-lainsäädännössä ei ole, koska velvollisuutta ei ole, on löydetty erikoisratkaisu se siihen, miten näitä jäsenvaltioita voidaan auttaa niiden ongelmien kanssa. Tämä on monimutkainen mekanismi ja me, tämän mekanismin suhteen meidän pitää aina uudelleen miettiä, saavutetaanko sillä tavoitteet ja silloin pitää kysyä, onko tämä mekanismi tehokas, läpinäkyvä, saako se hyväksyntää näissä jäsenvaltioissa ja onko sillä demokraattinen oikeutus. Haluaisin puhua tehokkuudesta ja hyväksynnästä. Olen kuullut, että Kreikassa, Portugalissa ja Espanjassa ähm, nämä ohjelmat eivät löydä julkista hyväksyntää. No, Saksassakaan ne eivät löydä hyväksyntää. Eli kukaan ei oikein tykkää näistä ohjelmista. Jotkut tu- tuntevat tulevansa painostetuksi ja toiset taas tulevat, ö, tuntevat tulleensa ö, hyväksi käytetyiksi ja he kysyvät pitää poliitikoiltaan, että, että voiko näin olla. Meidän pitää keskustella tästä. Tämä keskustel, keskustelu ei kuitenkaan ole todiste demokratian vajeesta, sillä mitä nämä ohjelmat ovat, on luotu. No kaikki osapuolet ovat niistä yhdessä sopineet. Velvollisuuttahan ei ole olemassa, mutta kaikki osapuolet ovat yhdessä sopineet, että he haluavat ratkaista ongelman, sillä kaikkien etujen mukaista on se, että kriisi ei kärjisty enempää. Herra Karasan viittasi tähän, tässä muihinkin kriiseihin. Me tarvitsemme siis tätä ja, ja näille, tälle mekanismille ei ole, ei ole EU-lainsäädännössä pohjaa, vaan se on tällainen erityinen sopimus. Ja näin on tehty osapuolten välillä ja näin on luotu apuohjelmat. Nämä apuohjelmia, niitä, ää, niiden jäsenvaltiot ovat itse hyväksyneet nämä ohjelmat Espanjan, Irlannin ja Kreikan parlamentissa. Näistä apuohjelmista on keskusteltu ja ne on hyväksytty. Ja Saksassa esimerkiksi meillä on sellainen lainsäädäntö, että hallitus ei ollenkaan voi edes tehdä mitään sopimusta ilman, että parlamentti on siitä keskustellut. Eli parlamentin, parlamentin, parlamentti on aina otettava mukaan. Mielestäni siis demokraattisen oikeutuksen vajetta ei ole olemassa. Mutta meidän pitää keskustella siitä, ovatko ohjelmat tuottaneet niitä tuloksia, joita odotimme. tuottavatko ne siis pitkällä ja lyhyellä aikavälillä toivottuja tuloksia? No se on kyseenalaista. Mehän parlamentit ja hallitukset voivat myös tehdä virheitä. Euroopan komissiokin saattaa tehdä virheitä. Siksi juuri tällaista prosessia parlamentit valvovat, jotta tällaisten ohjelmien perusteet voidaan kokemuksen perusteella – arvioida jatkuvasti. Nyt voisimme miettiä sitten tämän kokemuksen perusteella, että pitäisikö tästä ö, erityismekanismista tai poikkeusmekanismista tehdä pysyvä mekanismi. No minä, minun mielestäni tällainen keskustelu voitaisiin käydä periaatteen tasolla. Haluaisin kuitenkin tietää, että onko muita jäsenvaltioita, euroalueen ulkopuolella. Niitähän euroalueen ulkopuolella on sellaisia jäsenvaltioita, jotka haluavat joskus li- jossain vaiheessa liittyä euroon ja sellaisia, jotka eivät edes sitä halua. niin pitäisi miettiä, voitaisinko siis tehdä jonkinlaista yhteistä lainsäädäntöä. Öö, niin kauan kun nämä kysymykset ei ole selvitetty, niin kauan meidän pitää tehdä poikkeusjärjestelyjä. Tässä on kyse seurauksista, jotka, tu, jotka seuraavat tästä tilanteesta, joka on Euroopassa nykyinen. Eli siis kyse on tiettyjen politiikan alojen yhteisöllistämisestä. Toivottavasti olen nyt tehnyt selväksi, että demokratia, demokraattinen oikeutus, joka on erityisen tärkeää, sitä ei pitäisi sekoittaa näiden ohjelmien hyväksymiseen ja tehokkuuteen. Se keskustelu, joka meidän pitää käydä ohjelmien tuloksellisuudesta, on monimutkainen ja sen takia me yritämme yksinkertaistaa asioita ja puhua vain demokraattisesta oikeutuksesta. Eli ohjelmien tehokkuudesta todellakin pitää käydä syvällinen keskustelu. Tämä johtaakin siihen kysymykseen, miten hyväksyttyjä ja tuloksellisia nämä apuohjelmat ovat, minkälaisia vaikutuksia ja sivuvaikutuksia niillä on. Nämä kaikki vaikutukset voivat johtaa tietynlaiseen kompensaatiovaikutukseen. Lisäksi EU-ohjausjakson puitteissa ei pelkästään käydä läpi jäsenvaltioiden talousarvioita, vaan tehdään, Euroopan komissio tekee myös maakohtaisia suosituksia. jäsenvaltioiden kehityksestä, joka vaikuttaa yhteisen etun ja sisämarkkinoiden toimintaan. Tällaiset suositukset talouspolitiikasta kaikissa jäsenvaltioissa minun mielestäni niiden suhteen Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien pitäisi saada paremmat valvontaoikeudet. En siis kritisoi sitä, että, että Euroopan komissio antaa tällaisia suosituksia, No mehän kansallisissa parlamenteissa jatkuvasti ja säännöllisesti myös keskustelemme kehityksestä, minkälaiset verotulot luultavasti olet, mitä, mitä, minkälaisia menoja valtiolla voi olla niin, että julkinen talous on kestävällä pohjalla, minkälaisia vaikutuksia on lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Tällaista keskustelua käydään ja on oikeastaan on oikeastaan eh, itsestään selvää, että tällaista keskustelua käydään myös Euroopan tasolla, eli sitä ei, ei pidä kritisoida, vaan päinvastoin se pitää toivottaa tervetulleeksi. Nämä komission maakohtaiset ohjelmat, niissä on kyse poliittisista hankkeista. Ei ne, ne ole mitään ö, luonnontieteellisiä laskelmia sisämarkkinakomissaari ja kilpailukomissaari. Näissä ohjelmissa myös panevat täytäntöön omia odotuksiaan. Näitä kuitenkin pitää parlamentaarisesti valvoa jatkuvasti ja Euroopan komission maakohtaiset suositukset pitää siis käydä parlamenteissa läpi ennen kuin jäsenvaltiot ne toteuttavat. Ja näin mielestäni kansallisten parlamenttien, Euroopan parlamenttien välillä on hyvä pohja tulevalle yhteistyölle ja toivottavasti voimme sitten ö, toteuttaa tätä tehtäväämme yhdessä tulevaisuudessa. Kiitos. Kiitos paljon, herra Lammert, liittopäivien puhemies. Seuraavaksi annan puheenvuoron Dominic Dicanille, joka edustaa Eurooppa-asioiden valiokuntaa Irlannin parlamentista. Dominic Hannigan, olkaa hyvä. Perspective. Huomenta. Irlannin kannalta tämän oikea-aikaista keskustelua me pääsimme tavoitteisimme ja irtauduimme pelastusohjelmasta viime kuussa pari viikkoa sitten. Saimme 4 miljardia euroa markkinoilta hallituksen velkakirjojen huutokaupassa. Eli kun katsotaan talouden kriteereitä, niin ohjelma on ehdottomasti ollut menestys. Olemme päässeet takaisin markkinoille ja viime perjantaina Moody's nosti luokitusta investointien osalta mutta tämä taloudellinen menestys on kuitenkin jättänyt jälkeensä sosiaalisia vaikutuksia, joita kansalaiset tulevat vielä tuntemaan monen vuoden ajan. Ja tämä koskee varmasti myöskin esimerkiksi Kreikkaa, Espanjaa ja Portugalia. Haluaisin hetken puhua siitä, miksi Irlanti tarvitsi tätä apua. Edellisen hallituksen myöntämät verohelpotukset – ja luotonsaannin helpottuminen eurooppalaisista pankeista johti kiinteistökuplaan ja aikanaan hallinto, hallitus keräsi lisävaroja asuntojen myynnistä, mutta sitten Lehman Brothers romahti, subprime-kriisi käynnistyi ja pankit ymmärsivät, että nekin olivat tuomittuja ilman ulkoista apua. Eli hallituksen kohdistui painetta ei pelkästään pankeista, vaan myöskin Euroopan keskuspankista ja muilta – siellä oltiin huolissaan tartuntavaikutuksista, joita pankkien romahtamisella olisi Eurooppaan. Eli apupaketti kyhättiin nopeasti kasaan. Irlannissa tiedetään, mikä on kansallinen vastuumme tässä kriisissä, mutta me uskomme myöskin, että tässä on eurooppalainen ulottuvuus ja jaettua vastuuta. Aikanaan Euroopassa ei ollut poliittisia vaihtoehtoja, joita tällä hetkellä on – Meillä ei ollut mitään bail-in mahdollisuutta, josta nyt on sovittu. Ja käsittääkseni edellinen Irlannin hallitus halusi mukaan seniori obligaatioiden haltijat, mutta Troikka esti tämän. Aikana katsottiin, että valtion tuki pankeille oli tarpeen, jotta voitiin välttää tarttuminen Euroopan tasolla. Eli Eurooppa kärsi Euro- Irlanti kärsi Euroopan puolesta. Kansalaiset joutuivat mukaan tähän kriisiin ja tämä on maksanut veronmaksajille lähes 60 miljardia euroa ja irlantilaiset tällä hetkellä joutuvat kantamaan 120 prosentin velkasuhdetta suhteessa valtion bruttokansantuotteeseen. Mutta tämä velan kasvu ei ikävä kyllä ollut ainoa ongelma. Edellinen hallitus jätti meille lähes 14 prosentin alijäämän. Eli alijäämän rahoitus ja velan rahoittaminen kohtuullisella korkotasolla oli mahdotonta, joten Troikka antoi meille apupaketin. Me pääsimme 85 miljardin apupakettiin ja sen avulla pystyimme toteuttamaan ohjelman, jolla pääsimme jälleen kestävälle uralle. Ja Irlannin piti sitten toteuttaa hyvin tiukka isoja uudistuksia. Verotusta nostettiin, julkisen menoja leikattiin, valtion omaisuutta myytiin, työntekijöitä vähennettiin julkiselta sektorilta. Ja säästöbudjetti tarkoittaa nyt sitä, että olemme pääsemässä kolmen prosentin alijäämätavoitteeseen ja näin ollen siis tasapainoiseen budjettiin. Mutta hyvin paljon kansalaiset ovat tästä joutuneet kärsimään. Tällä on ollut taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Köyhyys on lisääntynyt, maahan, maastamuutto on lisääntynyt, henkilökohtaiset velat ovat kasvaneet. Ja talouden sopeuttaminen on hyvin tiukka ohjelma. Tavoitteisiin on päästy, kun ajatellaan finanssipoliittisia tavoitteita, mutta ei kuitenkaan onnistuttu ei-finanssipoliittisella puolella ja demokraattisen oikeutuksen osalta. Iranin parlamentissa äänestettiin ohjelmasta, mutta kansalliset parlamentin jäsenet pystyivät vaikuttamaan hyvin vähän alkuperäiseen sopimukseen. Se nähtiin pikemminkin sovittuna asiana, ja tavalliset kansalaiset eivät mitenkään vaikuttaneet asiaan. Ensimmäistä kertaa kansalaiset pystyivät ilmaisemaan kantansa Euroopan asiasta. Kriisiin liittyen oli silloin, kun hyväksyttiin finanssipoliittinen sopimus kansanäänestyksessä. Kansalaiset ymmärsivät, että uusia toimia tarvittiin, mutta heistä tuntui myöskin, että riittävästi Eurooppa ei tehnyt muissa kysymyksissä, esimerkiksi työttömyyden, maastamuuton ja elinkustannusten osalta. Ja siksi on hyvä, että nyt on päästy sopuun esimerkiksi nuorisotakuusta, työpaikkapaketista, IMF-sopimuksesta ja komissio on tehnyt ehdotuksia myöskin sosiaalisesta ulottuvuudesta vähemmän aikana Troikka ei julkisesti tullut parlamenttiin, vaikka yksityisiä kokouksia oli tiettyjen jäsenten kanssa. Ja miten sitten Troikassa tehtiin päätöksiä kolmen toimielimen välillä? Ehkä kansainvälistä valuuttarahastoa ei olisi pitänyt ottaa mukaan eurooppalaiseen kysymykseen, mutta kuitenkin ohjelman aikana kansainvälinen valuuttarahasto oli se osa Troikasta, joka ymmärsi paremmin kansalaisten tarpeita ja sitä, miten säästötoimet vaikuttivat ruohonjuuritasolla. Nyt sitten tulevaisuudesta olemme siis palanneet markkinoille, vienti on lisääntymässä, työttömyys on hiljaa laskussa, mutta jos kasvua ei tapahdu, jos tätä ainutlaatuista tilannetta ei huomioida, niin emme tiedä, miten kestävää elpyminen on. Ja siksi pyytäisimme, että Euroopan parlamentti toimittaa todekalle tämän mietinnön. Nyt kun meillä hiukan, hiukan hengi, hengitystilaa, niin tällaiset ohjelmat voivat olla vastuullisempia ja millä tasolla ja kenelle. Nämä ovat arkaluotoisia kysymyksiä. Talous- ja budjettipolitiikka on tietysti asia, joka on kansallisille parlamentille erittäin tärkeä kysymys ja aivan oikein. Eli jos Euroopan parlamentilla on enemmän sanavaltaa, niin olisiko ohjelma ollut erilainen? Nämä ohjelmat on suunniteltu hallitusten, keskuspankin ja komission välillä, ja poliittiset kysymykset käsitellään kansallisissa parlamenteissa ja neuvostossa. Eli nyt on avoin kysymys, pitäisikö Euroopan parlamentin olla enemmän mukana, ja silloin ehkä pitäisi miettiä muitakin poliittisia kysymyksiä, ja tällä tavalla voitaisiin saada hyötyä kansalaisille näistä ohjelmista. Jos parlamentti olisi enemmän mukana, olisivatko tulokset olleet parempia? No tästä voidaan tietysti keskustella, mutta tämänhetkinen tulos ei ole paras mahdollinen. Irlanti, Kreikka ja muut maat ovat saaneet nyt velkansa yli 100 prosentin tasolle. Ja John Adams sanoi aikanaan, että valtio voidaan vallata velalla tai miekalla. No kukaan ei halua isäntien ja orjien Eurooppaa, eli meidän pitää nyt korjata asia takautuvasti. Irlanti, Kreikka, Portugali ovat ehkä nämä ikävimmät maat tässä talouden vaiheessa, mutta ehkä on muitakin maita ensikierroksella. Eli nyt täytyy lyödä asiat lukkoon ja osoittaa, että eurooppalainen solidaarisuus ei ole pelkästään toive, vaikka se on olemassa Euroopassa tällä hetkellä. Ja tietysti vastaus kriisiin, joka Euroopalta saatiin, oli hyvää naapurihenkeä, mutta siinä ei ollut kaikkea, mitä olisimme toivoneet. Ja haluaisimme edelleen tukea sille, mitä Irlannin veromaksajat tekevät, jotta tämä tilanne ei levinnyt Eurooppaan, ja siksi takautuvasti yritämme nyt pääomittaa pankkejamme. Tulevaisuutemme kietoutuvat yhteen. Taloutemme alkavat nyt elpyä taantumasta ja meidän täytyy katsoa yksittäisten maiden tarpeita. Jos Euroopassa on rikkaita ja köyhiä valtioita, niin se ei ole sitä, mitä Euroopan esiisillä oli mielessään. Meidän täytyy sitoutua toisiimme tiiviimmin seuraavina vuosina ja meidän täytyy miettiä uusiksi sitä, mitä tarvitaan, jotta voimme varmistaa, että valtioliitto palvelee kaikkia kansalaisia. Täytyy varmistaa, että mikään maa ei jää velkataakan alle. Meillä on erilaisia välineitä, niitä pitää käyttää. Ja Troikasta on ollut apua. Olemme saaneet liikkumavaraa. Olemme pystyneet tekemään kivuliaita sopeuttamistoimia, joita tarvittiin, jotta taloudellinen hyvinvointi on saatu palautettua. Mutta on turha uskoa, että koska nämä maat on saatu toteutettua, ja koska ohjelmasta nyt luovutaan, että maa olisi taas täysin kunnossa. Lisätoimia tarvitaan Euroopan tasolla, jotta voidaan varmistaa, että elpyminen ja Euroopan tulevaisuus on kestävällä pohjalla. Kiitos. Kiitos. dominik Hannigan, eurooppa asian valiokunnan puheenjohtaja Irlannin parlamentista. Nyt annan puheenvuoron Euroopan parlamentin edustajille puheenvuoron. Quatre minutes. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Gracias, señor presidente. Kiitos, puhemies, hyvät kollegat. Puhun omassa nimissäni, mutta myös tämän parlamentin jäsenten nimissä työllisyys- ja sosiaaliasian valiokunnasta, koska haluan muistuttaa teille tänä aamuna, kun puhutaan parlamentin mietinnöstä, Teidän täytyy tietää, että työllisyysasian valiokunta on kutsunut itse itsensä tähän harjoituksen mukaan. Me haluamme laatia mietinnön, me haluamme tähtiä mietinnön sosiaalista seurauksista, joita nämä ohjelmat ovat aiheuttaneet meidän kansalaisille. Me tiedämme, että me meidät on kutsuttu tänne. Me olemme ehkä vähän häiriköitä, koska me annamme erilaisen kuvan kuin mitä halutaan myydä tänä päivänä, niin kuin nämä ohjelmat olisivat olleet puhtaita, selkeitä, eikä olisi ollut mitään muuta vaihtoehtoa ja meille on se selitetty, niin kuin, että, niin kuin, että tämä olisi ollut kaikista paras asia kaikista parhaimmassa maailmassa. Meillä on toinenlainen todellisuuskausi kansalaisilla. Tämä, tätä parlamenttia on kuultu kansainvälisen työjärjestön toimesta. Me olemme kuunnelleet kansainvälistä työjärjestöä, me olemme kuunnelleet yliopiston edustajia, me olemme pitäneet netissä kansainvälisiä keskusteluja. Meillä on hyvin paljon asiakirjoja, eli me saamme tod- tilanteen todellisesta sosiaalisesta katastrofista. On hyvä muistaa, että EU ei ole vain mikään pankki, pankkirien klubi tai teknokraattien yhteenliittymä. Se on ö, demokraattinen järjestö ja sillä pitäisi olla todellinen sosiaalinen markkinatalous. Me emme saa unohtaa sopimuksiamme. Artikla 9 Euroopan union perustamissopimuksesta sanoo, että kaikkien poliitikkojen ja kaikkien toimien pitää suunnata siten, että saamme hyvän korkean työllisyystason ja korkean sosiaaliturvatason minä puhun nyt tässä sopimuksen toiminnallisuudesta, perusoikeusasiakirjoista perusoikeuskirjoista näissä neljässä maassa tämä tilanne on todellinen sosiaalinen katastrofi. Siellä on löyty rikki kaikki historialliset ennätykset. Työllisyys on surkeassa tilanteessa, köyhyys on kasvanut suunnattomasti, jotka ovat nuorten tilanne on järkyttävä Irlannissa, Kreikassa ja Espanjassa. Me olemme menettämässä kokonaisen sukupolven. Sairaaloita on suljettu. Me olemme menettäneet tavoitteemme Eurooppa 2020-ohjelmasta. Me olemme menettäneet otteemme näistä Euroopan suurista tavoitteista. Hyvät kollegat, meidän täytyy miettiä tätä, koska tämä on miljoonien eurooppalaisten jokapäiväistä todellisuutta elämää. He ovat menettäneet työpaikkansa, oikeutensa. 70 prosenttia portugalilaista työntekijöistä olivat TES-sopimuksen alaisina enää. He eivät ole sen sopimuksen alaisina. Tiedän, että äh, tämä on hyvä kuvaus, tämä on, joka ei teitä miellytä, mutta tämä on sosiaalinen todellisuus. Jos äh, sopimus on tämän luontoinen, niin se ole hyvä. Nyt kysytään, miksi eurooppalaiset ovat joutuneet tähän tilanteeseen, miksi he hylkäävät tämän troikan politiikan. Ehkä eurooppalaiset eivät ymmärrä te ette ymmärrä, mitä tapahtuu kaduilla yrityksissä. Kuunnelkaa Espanjan yritysmaailmaa. Sadat tuhannet espanjalaiset yritykset ovat sulkeneet ovensa, koska eivät saaneet luottoa. Niiden etuja oli ajateltu saksalaisten ja itävaltalaisten erityismaailman tai investoijien edut ovat olleet tärkeimpiä. Meillä Espanjassa nuorisotyöttömyys on järkyttävä. Se on järkyttävä sosiaalinen katastrofi. Sen, pit, sen se tulee olemaan poliittinen katalysaattori jatkossa. Meidän täytyy kääntää tämä tilanne toisinpäin. Me, meitä ei ole ehkä kutsuttu tänne. Minä halusin ja minä haluan puhua minulle annettu neljä minuuttia. Meidän pitää olla rehellisiä. Meidän pitää tehdä todellinen, rehellinen tutkimus kaikista seurauksista, niin kuin Barroso sanoi ja Karas tänään, myös sosiaalisista vaikutuksista. Meidän pitää ajatella, mitkä ovat normaalin ihmisen jokapäivän elämän vaikeudet. Meidän pitää ajatella, mikä on todellinen reaalitalous. Meidän pitää tehdä todellista tutkimustyötä, että voisimme välttää virheet jatkossa. Meidän pitää saada takaisin se, mikä on menetetty. Nämä rakenteelliset vaikeudet, terveys, koulutus, köyhyys. Meidän pitää lähteä rakentamaan, ei mitään korttitaloa, koska jos ei ole työtä, jos meillä ei ole tiukkaa työllisyyspolitiikkaa, jos meillä olisi solidaarisuutta reuna-alueiden kanssa, niin Eurooppa ei tule per, pelastamaan edes omaa rahansa, omaa talouttaan, niin Eurooppa pelastaa omia yhteiskuntiaan. Ja silloin kaikki hankkeet menevät nurin. Kiitos paljon. Eh, Kiitos paljon edustaja Serkas. Älkää unohtako, että edustaja Serkas on ollut mietinnön laatijana mm, työllisyydestä ja sen sosiaalisuista vaikutuksista Troikan käynnistämiin ohjelmiin. Rouva Podimata ottaa nyt puheenvuoron itse. Ja hän jatkaa ranskaksi. Meillä on 13 puheenvuoropyyntöä, sanoo puhemies ja kaksi Euroopan parlamentin edustajaa on pyytänyt puheenvuoron. Minä pyydän teitä sitten noudattamaan teille annettua puheaikaa. Colleague Langen, you have to fill the... Niin Langen, teidän pitää täyttää tämä kortti ja sitten saatte puheenvuoron. Eli nyt aloitamme keskustelun ja muistuttaisin, että neljä viisi kansallista edustajaa edustajaa ja sitten yksi parla- Euroopan parlamentin edustaja. Kaikilla on kaksi minuuttia. Eli siis kaksi minuuttia jokaiselle puheaikaa. Kollega Kevi Kukumaa Kyprokselta aloittaa. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kirja Proedre. Kiitos, hyvä puhemies. Haluaisin puhua menet menettelyprosesseista ja demokratian oikeutuksesta Troikan toiminnassa. Ei kai meitä yhtään hämmästytä se, että kontaktit kansallisiin parlamenttiin ovat loistaneet poissaolollaan. Meitä ei ole kutsuttu Troikan kokouksiin ja ei se ole mitenkään ihmeellistä, että Troikka toimii näin. Demokratian vaje on todella tuttua ei kannata harjoittaa tämmöistä barbaarimaista villiä politiikkaa, jossa ei oteta huomioon kansojen tarpeita, vaan pitäisi lähteä. Ja siis tämän sen, ja sen, se on ei suosittua, ei demokraattista politiikkaa. Minä sanon tässä, että mietinnön laatiot ovat sanoneet, että ei ole demokratiavajetta näissä Troikan ohjelmissa. No muistakaamme vain toisen maailmansodan jälkeistä aikaa, kuinka sotilasjoukot miehittivät joissakin maissa, miehittivät joitakin EU-maita. Kyllä meidän pitäisi löytää keino vaihtaa troikka johonkin toiseen ja saada parlamentti vahvemmin mukaan näihin talouden sopeutusohjelmiin ja pelastusohjelmiin. Eh, näin olisi parempi, vaikka se tapahtuisi vähän viiveellä. Talous- ja äh, asianvaliokunnan pitäisi lähteä vierailuun näihin pelastusmaihin ja sen pitäisi tutkia, Troikan toimintaa näissä maissa. Se tutkisi kaikkia niitä politiikkoja ja niiden vaikutuksia. Mikä on siis Troikan talouspolitiikan, mitkä on Troikan harjoittaman talouspolitiikan vaikutukset? Keskustelussa haluttaisiin, että Troikka korvattaisiin Euroopan sosiaalirahastolla. Ei tässä ole kyse siitä, että vaihdet, vastataan kansalaisten odotuksiin, vaan muutetaan jotakin. Ei ole yksi ainut vektori, joka liikkuu eteenpäin tai taaksepäin, koska se on harjoittanut vääränlaista politiikkaa. Meidän voisimme tarkoittaa, miten voidaan, miten tälle näille sopeutusohjelmille annetaan taloudellista oikeutusta. Kiitos. Seuraavaksi annan puheenvuoron kollega Cashille, joka tulee yhdistyneestä kuningaskunnista. Olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Me yhdistyneessä kuningaskunnassa tietysti olemme Troikan toiminnan vaikutusten alaisena ja sen sanelutoiminnan alaisena. Ja myös nämä apuohjelmat vaikuttavat meihin. Ja myös se, ovat, toimivatko nämä ohjelmat, ovatko ne demokraattisia. Suuri osa toiminnasta useissa maissa, muissa kuin Irlannissa, on johtanut jopa mellakoihin ja suuren työttömyyteen, joka on epävakauttava tekijä koko Euroopassa. Herra Karas viittasi sosiaalisiin vaikutuksiin ja haluaisin pyytää, että pidettäisiin mielessä, että sosiaalisiin kysymyksiin kuuluu myös demokratia ja äänestäjät ja ne vaikutukset, joita on äänestäjien, jos toimia ei hyväksytä, ne eivät ole tarpeeksi demokraattisia. Haluaisin vielä palata siihen, että ellei EU anna kansallisille parlamenteille ja kansallisille äänestäjille suurempaa sananvaltaa kumota Euroopan parlamentin päätöksiä, joka ilmeisesti olettaa, että se on Euroopan unionin ainoa parlamentti. Ellei näin siis tapahdu, tilanne vain huononee ja äärioikeiston nousu, nousulla tulee olemaan Eurooppa-vaaleissa kyllä tuhoisia vaikutuksia. Kiitos. Nyt annan puheenvuoron rouva Daniela Ruolle Ranskan kansalliskokouksesta. La présidente, je ne vais pas revenir sur ce que viennent dire mes deux collègues que je partage quant au rôle de la Troïka. En puhu sitä, mitä kollegat ovat jo sanoneet sosiaalisista olosuhteista kollegat ovat hyvin esittäneet Irlannin tilanteen köyhyyden no-, nousseen. Irlantihan on puhunut tästä aiheesta jonnekin, mutta ensimmäinen pitää puhua ensiksi näistä budjetin kertoimista ja sitten pitää puhua myös niistä sopimuspöytäkirjoista, joita on tehty maiden kanssa taloudellisista kysymyksistä. Meidän pitää olla selkeä näkemys eikä mikään dogmaattinen näkemys, niin kuin Doikka usein tekee. Me viimeksi puhuimme kansalliskokouksessa oli IMFn taloustieteilijä kertomassa meille, että budjetin kertoimia aliarvioidaan IMFssä ja myönsi sen, että IMF oli tehnyt virheitä ja vuodesta 2010 lähtien IMF oli muuttanut joitakin ohjelmiaan, mutta Troikka ei ole muuttanut mitään. Se on jatkanut samalla linjalla niin kuin IMF olisi olinkaan erehtynyt Eli meidän täytyy todella kysyä itseltämme, meidän täytyy vaatia enemmän avoimuutta, löytää hyvä tasapaino saneerausrytmien ja kasvutukitoimenpiteiden välillä. Se on pakko tehdä. Olivier Blanchard sanoi, että pitää mennä lähteä vähän pehmeämmin eteenpäin meillä on, näiden ryhmien pitää olla enemmän ammattimaisempia, mitä esittelijä tässä vastikään sanoi. Tämä ei anna meille tarpeellista, turvallis, tarpeellista turvallisuutta. Demokratian legitimiteetti pitää taata kaikilla tasoilla. Systemaattista tietoa pitää antaa kansallisille parlamenteille. Ja heidät pitää vakuuttaa Troikan toimista. Troikka on tilivelvollinen Euro, EP, Euroopan parlamentille, mutta myös kansallisille parlamenteille. Kuten Molière sanoi, eihän lääkäri lääkäri halua tappaa sairasta potilasta, vaan parantaa hänet. Merci beaucoup. Kiitos paljon, Rova Urjo. Nyt annan puheenvuoron kollega Eduardo Gabritalle Portugalista, parla, Portugalin parlamentista. Mais longa ditadura. Kiitoksia. Portugalissa oli pidempi diktatuuri kuin missään muussa Euroopan maassa 1900-luvulla. Ja katsomme, että Eurooppa on solidaarisuutta, demokratiaa ja kehitystä. Ja tästä syystä Portugalissa ei koskaan ole ollut Eurooppa-vastaisia puolueita. Ne on tietysti ollut puolueita, jotka vastustivat Euroopan käsitettä, ja on oikeisto- ja vasemmistokantoja, mutta koskaan ei ole ollut mitään euroskeptisiä jäseniä, jotka vastuisivat eurooppalaista demokratiaa Portugalissa. Vuonna 2007, kuten mietinnössä on mainittu, alijäämä oli 10 prosenttia, 60 prosenttia velasta suhteessa bruttokansantuotteeseen. Portugali kärsi kovasti rahoituskriisistä, talouden keinottelusta ja Troikan malli johtuen poliittisesta epävakaudesta on asia, josta Portugali joutui neuvottelemaan hankalissa olosuhteissa. Ja se loi epäilyksiä Euroopan hankkeen suhteen. Demokraattisen oikeutuksen puute, Euroopan myöhäinen reagointi asioiden käsitteleminen ikään kuin kyse olisi jonkinlaisesta moraalisesta ongelmasta. Komission puheenjohtaja ei kuuntele kansalaisten toiveita ja tarpeita, vaan vielä eilen hän teki yhteenvedon eurooppalaisen politiikan tuloksista suhteessa markkinoihin. Tämä on vaarantanut talouskasvun. Euroopan, äh, Portugalin mukauttaminen on asia, jota Euroopan keskuspankki pitää asiana, joka on myönteisesti vaikuttanut julkisen velkaan, mutta sosiaaliset vaikutukset ovat hyvin vakavia. Tulevat Eurooppa-vaalit ovat haaste. Jos Eurooppa haluaa osoittaa, että Eurooppa-hanke on solidaarisuushanke, joka on demokraattinen, oikeutettu ja kehittyvä. Tai sitten jatkammeko kohti äärimmäisiä epäeurooppalaisia puolueita, jossa taloudet romahtavat ja myöskin koko Euroopan talous romahtaa. Kiitos. Annan seuraavaksi puheenvuoron kollega Tussesille Euroopan parlamentista ja sen jälkeen minuutin puheenvuorot kaikille alustajille vastausten antamiseksi. Edustaja Tussas, Tämä konferenssi, jossa kansalliset parlamentit keskustelevat Euroopan parlamentin kanssa budjettikysymyksistä, finanssipoliittisesta sopimuksesta ja talouden ohjausjaksosta ja talouden hallinnosta. Ei tällä ole mitään linkkiä kansojen todellisiin ongelmiin ja työntekijöiden odotuksiin päinvastoin. Tässä nyt unohdetaan, että kansalaiset kärsivät todella rankasti. Eri toimielimet, komissios ja komissio ja Euroopan puhe ja, ja Kreikan puheenjohtajakauden edustajat kertoivat meille selvin sanoin sen, mikä vahvistaa meidän näkemystä ja vaikutusta siitä, että tässä jatketaan, jatketaan ihan samalla tiellä. E, tämä on todella Euroopan vastaista toimintaa 2020 mukaan luettuna. Työntekijöiden läsnäolo ja heidän toimintansa, heidän tavoitteensa on unohtettu. Tämän konferenssin tavoitteena on antaa demokraattinen oikeutus kaikille niille politiikoille, jotka eivät ole suosittuja tai eivät edesauta Euroopan kansalaisten tilannetta. Täällä halutaan vain antaa hyvä vaikutelma ja hyvä kuva siitä, mitä Euroopan toimielimissä tehdään ja mitä siellä päätetään. Eli harjoitetut politiikat ovat täysin Euroopan kansalaisten etujen vastaisia. Minä en halua puhua tässä sopimuspöytäkirjasta. En puhu ainoastaan oman maani työntekijöistä ja yhteiskunnallista kerroksista. Haluan puhua politiikasta, jota EU harjoittaa saksalaisten tilastotietojen mukaan 12 miljoonaa saksalaista elää köyhyysrajan alapuolella, joista reilut 2 miljoonaa on työtöntä. Saksassa on minimipalkka, se on 956 euroa. Eli jälleen kerran täytyy muistaa että, ja muistuttaa teille, että työntekijät ovat itse ensimmäisinä omine kokemuksineen vaikuttamassa siihen, haluat vaikuttaa siihen, että tämä suunta todella muuttuu ja että koska, kaik, koska mikään toiminta oli kansain etujen mukaista. Nyt äm, alustajat voivat äm, antaa vastauksia. Aloitamme herra Lambertilta. Lambertilla. Minä haluaisin nyt vielä rohkaista meitä kaikkia puhumaan siitä, mistä kannattaa riidellä, ei siitä, mistä ehkä on kiva keskustella, mutta mikä ei muuta mitään. Meidän kuuluu keskustella siitä, täyttivätkö nämä ohjelmat tarkoituksensa, onko niillä vaikutuksia ja sivuvaikutuksia, jotka, me, jotka ovat toivottuja, täyttävätkö ne odotukset. Minun mielestäni nämä nykyiset apuohjelmat eivät ole ainoita oikeita ohjelmia. Olisi voitu toteuttaa muitakin ohjelmia, mutta me puhumme nyt niistä ohjelmista, jotka on toteutettu. Ja tällaisen keskustelutilaisuuden tarkoitus on juuri se keskustella siitä, minkälaisia vaikutuksia näillä ohjelmilla on. Onko niillä julkisen talouden kannalta toivottuja virkotuksia tai onko niillä mahdollisesti ongelmallisia sivuvaikutuksia, jotka saattavat olla jopa tuomittu tai jotka vaikuttavat siltä, että niitä ei voi hyväksyä, vaikka ne ovat toivottuja. Näistä kysymyksistä kannattaa keskustella ja kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin tehtävä on käydä tämä keskustelu. Kukaan ei voi estää meitä keskustelemaan näistä asioista. Meidän ei pitäisi teeskennellä, että jotkut pimeät voimat meitä, meitä estävät puhumasta näistä oikeista asioista. Kiitos. Mr. Hannigan. Sitten Hannigan. Thank you. Just in relation... Kiitoksia. Eli millä tavalla Troikasta saataisiin vastuullisempi? No kun ajatellaan Troikan pyytämiä toimia, joita on toteutettu, nehän olivat hyvin kivuliaita toimia, ja tiedän, että monet kansalliset edustajat halusivat lainsäädännön kautta panna täytäntöön. Ja he halusivat mahdollisimman pitkälti syyttää Troikka ja sanoa, että tämä on heidän ajatuksensa, ei meidän, meidän pitää vain tämä toteuttaa. Eli on hyvin hankalaa käydä kunnollista keskustelua, ainakaan julkisesti, Troikan ja parlamenttien välillä näiden tukiohjelmien aikana. Silloin tapahtuu että syytellään troikkaa kaikenlaisista asioista. Eli meidän täytyy toimia troikan kanssa ja varmistaa, että se on vastuullinen. Se on vaikea tietysti, koska kansalliset parlamentit eh, puolustavat omia etujaan hyvin pitkälti, enkä tiedä, miten tähän asiaan voitaisiin puuttua. Thank you very much, Mr. Kiitos herra Hänikön. Nyt sitten esittelijät, yhteisesittelijät ja nyt tällä kertaa aloitamme Lian Gotchilla. Yes, dear colleagues, what should have been... Hyvät kollegat, mitä olisi tehty toisin, jos yhteisömetodia olisi käytetty Troikan vastuuvelvollisuuden suhteen? Yksi esimerkki vain vastatakseni kollega Hannikanille. Irlannin tapauksessa keskuspankin kanssa oli ongelma. Tiedämme, että keskusteluja käytiin tai Troikan, Troikan välillä ei, Troikan sisällä ei käyty EKPn ja IMFn välillä keskusteluja siitä, että pitäisikö toteuttaa apuohjelma, tämä bailout-ratkaisu siis – bailout toteutettiin, mutta jos parlamentti olisi osallistunut, niin olisi ehkä puhuttu myös bail-in vaihtoehdosta. Troika on siis toteuttanut nämä toimet. Ja jos vastuuvelvollisuutta ei ole, niin silloin saattaa olla, että tällaista tärkeästä kysymyksestä ei keskustella. Entä sitten Kreikan tapauksessa. Miksi tämä Draghi-vaikutus, miksi sitä ei esimerkiksi ole toteutettu jo aikaisemmin? Er tämä on niin arkaluontoinen kysymys, ja me kaikki voimme aistia, että meidän täytyy kuunnella toisiamme. On erilaisia menettelytapoja, erilaisia toimivaltuuksia – erilaisia syitä ja erilaisia vaikutuksia. Monet näistä toimista ovat johtuneet suuttumukseen ja kiistoihin, ja nyt täytyy miettiä, onko sitten vaihtoehtoja ja millaisia ne sitten ovat. Jos maalla ei ole mahdollisuutta saada rahoitusmarkkinoilta luottoa, jotta se voi varmistaa sosiaalikysymykset, terveydenhuollon koulutuksen, puolustuksen. Jos ei tähän pysty, eikä saa työllisyyteen tai kasvun tarvittavia investointivaroja, niin silloin tarvitaan mekanismi, jotta nämä toimet voidaan toteuttaa. Ja sitten tarvitaan aikaa ja tarpeelliset rakenneuudistukset täytyy toteuttaa. Tästähän puhemies Lammert jo puhui tämän erityisratkaisu, väliaikainen ratkaisu, hätäratkaisu, mutta joka tapauksessa meidän täytyy miettiä, tarvitsemmeko kestävää ratkaisua ja millainen kestävä ratkaisu olisi. Onko kestävä ratkaisu yhteisön oikeuden pohjalta mahdollinen, vaan halutaanko se toteuttaa ainoastaan hallitusten välisesti? ja millä tavalla toimielimet sitten toimivat yhdessä, millä tavalla tehdään päätöksiä, millaisia vaikutuksia tästä koituu. Ja näitä asioita me käsittelemme. Me käymme tätä poliittista keskustelua. Ja me yritämme puhua tästä sosiaali- ja työllisyysvaliokunnassa ja nyt tänään täällä. Kyse ei ole siitä, että haluamme osoittaa toisiamme sormellamme ja sanoa, että joku on väärässä – vaan kyse on hyvin ratkaisevasta kysymyksestä, jota meidän tulee hyödyntää. Meidän täytyy nyt keskustella ydinkysymyksistä ja tulevaisuudessa pitää sitten löytää oikeat ratkaisut ja täytyy vähentää väärinkäsityksiä ja vähentää painetta. Nyt kun puhutaan demokraattisesta oikeutuksesta kansallisella tasolla, niin meidän täytyy myöskin miettiä, ja tästähän, tästähän puhuttiin jo kuulemisessa, eli miten se on syntynyt ja miten se on valmisteltu ja millä tavalla parlamentit on otettu mukaan. Mutta kyse ei ole kuitenkaan sinänsä institutionaalisesta kysymyksestä, vaan EUn tulevaisuudesta, mitä me opimme tästä nyt tulevaisuutta ajatellen ja millä tavalla ihmiset näkevät eurooppalaisen yhdentymisen. Kiitos paljon. Karas. Harrison, eh, yhdistyneiden kuningaskuntien ylähuoneen varapuhemies, olkaa hyvä. Hyvä puheenjohtaja, haluaisin Bill Cashia muistuttaa siitä, että mellakat olivat Kiovassa ja Ukraina halusi liittyä EU-hun eikä lähteä siitä. Kroatia liittyi viime vuonna ja Latviakin on liittynyt nyt euroalueeseen. Nyt haluaisin puhua ylähuoneen toiminnasta. Se on tuottanut tutkimuksen ö, kansallisten parlamenttien roolista. Ne eivät ole kilpailevia, vaan ne jakavat vastuun. Haluaisin kollega ja vastaamaan seuraaviin kysymyksiään. Jos toimimme näin, niin pitäisikö syventää kansallisten parlamenttien toimintavalvontaa EU-asioissa? Oletko samaa mieltä siitä, että tämä olisi kallista tämä yhteistyö parlamentin kanssa. Ja nyt kun Troika on mainittu tänä aamuna, oletko sitä mieltä, että Troikalla on omat sisäiset yhteistyömetodit. Vaikuttaa siltä, että Troikassa on ollut erimielisyyksiä. Ja sitten kysymyksiä Otmar Karatskille ja Liam Gotsille. On ollut sellaisia ehdotuksia pöydällä, että kansallisten parlamentti, että pitäisi perustaa tällainen toinen kamari, kansallisten parlamenttien toinen kamari. Mikä on mielipiteenne tästä? Euroopan parlamentilla on luonnollinen roolinsa tavallaan alahuoneena. Nyt Euroopan parlamentin vaalien jälkeen mahdollisesti perustetaan valiokunta euroalueelle, ja ne, jotka eivät ole euroalueella, saattavat huolestua tällaisesta kehityksestä. Kiitos. Kiitos paljon. Seuraavaksi Rosenman edustaa kulttuurivaliokuntaa Itävallan parlamentista. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin puuttua Lambertin puheenvuoroon. Hän puhui demokraattisesta oikeutuksesta. Olen eri mieltä kuitenkin. Troikka on rakenne, jolla ei ole demokraattista oikeutusta. Ja minun mielestäni ratkaisevaa on kaksi asiaa. Ensinnäkin kriisistrategia, jota Troikka on yrittänyt toteuttaa kriisivaltioissa, ja sitten painostus, jota on käytetty, jotta tätä neoliberaalia strategiaa on toteutettu kriisimaissa. On ihan oikein, että kansalliset parlamentit äänestävät näillaisista asioista, mutta on myöskin oikein, että on hyvin paljon vastustettu nimenomaan näitä toimia vastaan, ja tätä kriisistrategiaa vastaan. Koska painostusta oli sosiaalisiin ohjelmiin, painostus kohdistui yksipuolisesti myöskin palkkaneuvotteluihin. Ja hyvin paljon on arvosteltu tätä kansainvälisestä työjärjestöstä, ja tämä on huomattava. Ja myöskin täytyy todeta, että näissä maissa ei ole ollut minkäänlaista työllisyys- tai kasvustrategiaa. Yhä enemmän työttömyys pahenee näissä maissa. Työttömiä on yhä enemmän. Sosiaalinen kohesio varmaankaan ei ole enää kestävä. Meidän on pitänyt näiden ohjelmien puitteissa pelastaa pankkeja ja rikkaat ovat jääneet ilman mitään vaikutuksia näissä ongelmissa. Ja jos katsotaan nyt 30 lukua, niin on totta, että jotain tehtiin oikein, mutta kaikkea ei kuitenkaan opittu 30-luvun kriisistä, ei kun ajatellaan rahoitusalan vakauttamista tai Rooseveltin New Dealia, tai kun ajatellaan e, sitä, että tulot ja varallisuus jakaantuu yhä epätasaisemmin. Kiitos. Kiitos paljon. Rova Barbara Letsi budjettivaliokunnasta Italian senaatista, olkaa hyvä. Grazie. Joo. Kiitoksia. Täytyy sanoa, että on aika hämmentävää arvioida nyt vielä sitä, onko oikeutusta vai ei, onko hyvä vai ei lisätä demokratiaa, kun tehdään näitä päätöksiä Euroopassa – ja joita Troikka on tehnyt, vaikuttaa sitä, että mitään muuta vaihtoehtoa ei ole. No, kuten itävaltalainen kollega juuri totesi, meidän pitäisi aina paremmin tiedottaa kansalaisille näistä asioista. Monet heistä ovat nyt täydellisessä köyhyydessä. Meidän olemme auttaneet yhä enemmän pankkeja. Ja 30 vuotta sitten pankit eivät edes te- teke, tee tehtävänsä, koska Italiassa on vaikeuksia saada luottoa, ja se on nyt saanut koko maan polvilleen. Ja nyt komissio on nähnyt tämän kaiken. Se ei yhtäältä valvo hallituksemme toimintaa. Muutama päivä sitten siellä laadittiin vakauttamislaki, ja se hyväksyttiin, ja se pohjautuu täysin väärin lukuihin. Ja siellä puhuttiin yli prosentin kasvusta, mutta yksikään instituutti ei hyväksy näitä lukuja. Kansalaisten tilanne on yhä hankalampi. Ja meillä pitäisi olla tällaista valvontaa esimerkiksi Tupracin osalta – Komissio on ollut nyt näissä asioissa sokea, koska se ei ole kysynyt tai sanonut hallitukselle Italiassa, mitä sen pitäisi tehdä. Ja se, mitä Italian hallituksen pitäisi nyt tehdä, se kuitenkin edelleen toistaa virheitä, joita Troikka on vaatinut Euroopalta viimeisten 20 vuoden aikana. Kiitos. Kiitos paljon, Rova Lecci. Seuraavaksi Jean Daillet Ranskan senaatista. Mon nom est Jean Arthuet. Olen herra Jean Arthuet. Kiitos arvoisa puhemies. Kasvun puuttuminen ja suurtyöttömyys ovat jokapäiväistä todellisuutta ja ne kyseenalaistavat makroekonomian ohjaamisen EU-ssa. Valtion velkakriisi kyseenalaistaa myös poliittisen ohjauksen euroalueella. Mehän voimme tajuta, että kymmenen vuoden ajan euro on tavallaan lamauttanut kaiken. Markkinat, lamauttanut, nukuttanut luottoluokituslaitokset, komission, hallitukset, ja se on myös saan, saattanut parlamentit keinotekoiseen uuneen. Kun valtiovelkakriisi räjähti käsiin, niin silloin tajusimme, että oli kyse systeemisestä kriisistä, ja silloin piti kiireellä luoda soveltuvat toimenpiteet ja menettelytavat, jotka Kroikka otti käyttöön. Me huomasimme tuolloin myös, että euroalueella syntyi erityistä rahoituksellista solidaarisuutta euroalueen maiden kesken, kun piti asettaa esimerkiksi vakausmekanismi Eurooppaa, niin kansalliset rahoituslait otettiin käyttöön, eikä mitenkään Euroopan yhteistä budjettia. Me tarvitsemme todella euroalueen tehokasta hallinnointia, rahoituksellista, taloudellista, budjetillista hallinnointia. Se on eurooppalainen mekanismi, vakausmekanismia tarvitaan. Tarvitsemme myös yhteisen valtiovarainministeriön Euroopan tasalle. Euroopan parlamentin valvonta pitää olla todellista. Välittömästi meidän pitäisi perustaa pysyvä valvontaelin. Se olisi jonkinlainen komitea, johon kuuluisi edustajia kansallisista parlamentista, euroalueelta ja myöskin eurooppalaisia parlamentaarikkoja kansallisista parlamenteista. Eli silloin annettaisiin todellinen demokraattinen oikeutus valvonnalle parlamentille, parlamentin tasolla euroalueella. Ja silloin voitaisiin myös vastata siihen potentiaaliin, jonka artikla 13 meille tarjoaa perussopimuksesta, missä puhutaan vakaudesta, koordinoinnista ja hallinnoinnista. Tämä meneillään olevan konferenssin pitäisi saada lopuksi loppupäätöslauselma. Tämä on minun toiveeni teille, rouva puhemies ja hyvät kollegat. Kiitos. Kiitos paljon, herra Arty, ja pyydän anteeksi, että äänsin väärin teidän nimenne. Seuraavaksi edustaja Langen Euroopan parlamentista. Kiitos, hyvä puheenjohtaja. Pyydin puheenvuoron sen jälkeen, kun espanjalainen kollega Serkas tuossa puhui Espanjan tilanteesta. Espanja ei ole sitä vastaan, että tämä tilanne arvioita. Ja nyt sitten täytyy myös sanoa, että ö, kyllä tarvitaan itsekritiikkiä ennen vaaleja. Muistan vielä hyvin herra Zapateron kahdeksanvuotisen kauden. Ja sitten 2012 oli Espanjan puheenjohtajakausi ja Zapatero Euroopan parlamentissa puhui sähköautojen käyttöön ottamisesta, sitten rekisteröidystä parisuhteesta ja uusiutuvista energialähteistä. Kriisi oli tuolloin käynnissä ja hän puhui näistä asioista. Saksassa suuressa koalitiossa tuo vuoden 2009 romahdus tunnistettiin ajoissa ja näin pystyttiin toimimaan. Ja kyllä minua, tai kyllä saattaa tulla hulluksi, kun ö, huomaa tämän itsekritiikin puutteen Euroopan parlamentissa. Kaikissa maissa, joissa oli ongelmia, niissä oli sosialistinen, sosialistinen hallitus kriisin alkaessa Espanjassa, Portugalissa, Kyproksella myös ja Irlannissa. Kyllä, kyllä, kyllä. Kyproksella. Ky- tiedän, tiedän. Kyproksella oli kommunisti presidentti Tässä on kyse kamppailusta oikeiden, oikeiden konseptien puolesta. Jos troika Torakalle on annettu mandaatti, euroalue on sen antanut ja silloin sillä on siis valtuutus. Minä kritisoin Euroopan komissiota, joka ei alusta, alusta perin hoitanut sitä, että ö, väärinkäytökset ö, hoidetaan Euroopan komissio ei Kreikan tapauksessa, joka on poikkeustapaus, ei ollut valmis lähettämään monia, useita satoja Euroopan komission työntekijöitä sinne avustamaan Euroopan komissiolla on 1200 korkeakoulutettua virkamiestä, kreikkalaista virkamiestä. Tämä kuuluu mietinnössä mainita, eikä demokraattinen oikeutus. Kiitos edustaja Langenille. Nyt annan puheenvuoron kollegalle liittopäiviltä, kollega Heil. Ähm. Ja, Frau Präsidentin. Äh Kiitoksia, puhemies. Siteeraisin nyt liittopäivien entistä puhemiestä. Eli jos osoittaa jotain sormella, niin itse saa kolme sormea kohdistettua itsensä. Eli meidän täytyisi käydä hiukan erilaista keskustelua. Faktahan on, että kriisimaat ovat hyvin eri syistä kriisissä ja kriisin vaikutukset olivat myöskin erilaisia näissä maissa. Kuten edeltäjä sanoi, tietysti puoluepoliittisesti tätä voidaan yrittää määritellä, mutta se nyt ei auta esimerkiksi Irlannin tilannetta. Muistan, kollega Langen, että 10-15 vuotta sitten kansantalous Irlannissa, Euroopassa oli malliesimerkki Euroopan talouden tulevaisuudelle. Ja sanottiin, että palveluissa ja rahoituspalveluissa oli tulevaisuus. Ja nyt tiedämme, että tämä kupla on pohjannut. Pankkeja on pitänyt pelastaa. Euroopan on pitänyt auttaa maita, jotka auttavat pankkeja. Ja täytyy miettiä vaikka pankkien suoraa pääomittamista, josta Iranin edustaja puhui. Omassa maassani Saksassa tämä on demokratian ongelma ei pelkästään parlamentissa, vaan myöskin kansalaisten keskuudessa. Eli mielestäni meidän pitäisi keskustella tästä hiukan eri tavalla. Ja yksi kokemus Saksasta vielä. Siellä on hyvin paljon ennakkoluuloja Saksan rakenneuudistuksia kohtaan, ja me olimme 10-15 vuotta Euroopan sairasmies, koska me pidimme kiinni teollisuustuotannosta, ja nythän se on sitten ratkaisu. Mutta vuonna 2010 tehdyt rakenneuudistukset ja 2000-luvun alussa se ei ollut mitään säästöpolitiikkaa, vaan siinä yhdistettiin rakenneuudistuksia, joiden toteuttamiseen tarvittiin aikaan ja meidän täytyy eri tavalla puhua näiden ohjelmien vaikutuksesta. Ja mielestäni Troikka on hiukan liioitellut tiettyjä asioita, esimerkiksi budjetin vakauttaminen ja sitten taas kasvu. Tällöin hallituksilla ja parlamentilla ei ole mahdollisuus tehdä omia erityisiä uudistuksia. Eli meidän täytyy saada keskustelun uutta tasapainoa. Tämä polarisointi ei auta meitä viime kädessä, vaan meidän täytyy saada Euroopan yhdentymiselle oikeutusta vahvemmin jäsenvaltiossa kuin tähän asti. Kiitos. Nyt annan puheenvuoron kollega Pedro Sauralle Espanjan senaatista. Eh, Kiitos, arvoisa puhemies. Minä täällä myös peräänkuulutan vähän yhteishenkisempää keskustelua. Ei saa nyt se unohtaa, että sä pelastimme euron ihan tipalla ja meidän täytyy muistaa myös talouden kasvuprojektit. Ihan ensinnäkin ainakin analystien enemmistön mukaan tässä on nyt olema, tulossa ajanjakso taloudessa, äh, joka ei ole ihan selkeä. EU-ssa tämä minua huolestuttaa Monet henkilöt kärsivät, perheet kärsivät ja, ja Euroopan hankkeen tulevaisuus on vähän vaarassa. Sen takia meidän täytyy oppia viime vuosien virheistä. Kansalaisten ja parlamenttien täytyy oppia. Minun maassani tilanne ei ole vakaantunut. Luot luotonsaanti on vaikeaa, työpaikat katoavat, työllisyyttä tuhotaan, yrityksiä tuhoutuu, yritykset sulkevat ovensa, eikä talouden parantuminen tule kansalaisten enemmistön saataville. Ei ole saatu julkista velkaa tasapainotettua ja vakeutettua. Kahden viimeisen vuoden aikana julkinen velka on kasvanut 22,9 pistettä tai prosenttia BKTstä. Se, ja tämä muutos, hienoinen muutos on vasta heikkoa. Me pyri, haluaisimme oppia menneisyyden virheistä. Aktiivisempaa rahapolitiikkaa kyllä. Talouspolitiikkaa, finanssipolitiikkaa niissä maissa, jotka ovat täysin marginaalissa – talouden vakauttamista, budjetin vakauttamispolittaa, mutta vähän järkiperäisemmin ja vähän uskottavammin toteutettuina. Emme saa unohtaa sitä, että rakenteelliset uudistukset eivät saisi unohtaa niitä maita, joissa kriisi on vielä päällä. Ei saa unohtaa talouden sykliä, jossa vielä elämme. Ei saa unohtaa myöskään sitä, että että meillä on olemassa pankkiriski myös, valtion velkariski vielä päällä. Epätasa-arvo on vielä suuri todellisuus. Meillä pitää olla moraaliset ja eettiset tekijät mielessä. Meillä pitää olla niiden ohella myös taidolliset tekijät mielessänne. Yhteistyö etelän ja pohjoisen välillä ja yhteistyötä luotonantajien ja luoton saajien välillä, velkojen ja välillä. Kiitoksia. Kiitos. Nyt annan puheenvuoron kollega Fennekelle Maltan parlamentista. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Täytyy sanoa, että nyt kun olen kuunnellut muita puhujia, haluaisin korostaa, että samalla kun on tärkeää puhua demokraattisesta oikeutuksesta Troikassa, niin meidän pitää kuitenkin myös puhua vastuullisuudesta. On epäoikeudenmukaista, että yritämme syyttää Euroopan ongelmista, esimerkiksi työttömyydestä, näistä troikkaa ja troikan päätöksiä. Todellisuudessa ongelmat olivat olemassa, koska oikeutetusti valitut hallitukset ja parlamentin jäsenet hyvinä aikoina päättivät antaa kansalaisilleen liian suuria etuuksia, esimerkiksi liian surkea, suuria palkkoja ja eläkkeitä. Nämä etuudet jo johtivat velkaongelmiin ja kun kriisi iski, niitä ei pystytty ratkaisemaan ja nyt sitten puhutaan solidaarisuudesta. Minusta on siis epäoikeudenmukaista, että sanotaan kirurgille, että on kirurgin syy, että potilas, potilaalla on kipuja leikkauksen aikana miten Troika voisi toimia yhteisömetodilla samalla, kun laiva on uppoamassa? Me tarvitsemme tällaisella hetkellä asiantuntijaa, jotka voivat antaa asiantuntevia mielipiteitä siitä, miten kriisi voidaan ratkaista. Jokainen valtio, joka on ollut apuohjelman alaisuudessa, jokaisessa niissä oli sellainen tilanne, että Troikan päätökset piti kansallisissa parlamenteissa oikaista tai tarkistaa ja hyväksyä. Näin saatiin sitten rahoitusta muilta EU-jäsenvaltioilta talouden tukemiseksi. Meidän pitää siis olla nyt kyllä tasapainoisia tai, epä, tai oikeudenmukaisia, oikeudenmukaisia sen suhteen, että emme syyttele tässä vääriä tahoja. Kollega Rosati Puolan parlamentista. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen kiitollinen edelliselle puhujalle, koska hän sanoi oikeastaan saman asian kuin minä haluaisin sanoa. Meidän ei pidä sekoittaa teknisiä kysymyksiä poliittisiin. Tietenkään Troikka ei ole demokraattinen toimielin perinteisessä mielessä – se on teknokraattinen rakenne ja sen tehtävänä on tehdä asiantuntija-arvioita tilanteesta ja ehdottaa ratkaisuja. Ja poliittiset, demokraattisesti valitut hallitukset ja parlamentit tekevät sitten päätöksiä, ottaen huomioon kaikki seuraamukset ja vaihtoehdot. Meidän ei pidä odottaa, että parlamentit keskustelevat teknisistä kysymyksistä sopeuttamisohjelmissa – meidän pitää odottaa, että ne tekevät päätöksiä sen suhteen, jatketaanko näitä ohjelmia vai ei, ottaen huomioon kustannushyötysuhteen. Tietysti asiantuntijat voivat myöskin tehdä virheitä. Meillä on paljon kokemusta IMFssä, mutta kuitenkin tiedämme, että IMF toiminnassaan erinäisissä maissa – on tehnyt tiettyjä virheitä. Ja nythän me tiedämme, että finanssipoliittiset multiplikaattorit laman aikana ovat suurempia kuin koskaan aikaisemmin, mutta siitä huolimatta mielestäni ehdotus, että yhteisömetodi olisi mahdollistanut sen, että voidaan välttää näitä virheitä ja paremmin ymmärtää tilanne etukäteen, niin se ei mielestäni vain kerrassaan ole realistinen. Kiitos. Thank you, thank you very much. And... Kiitos. Seuraavaksi kollega Antolin Sanchez Peresedo, Euroopan parlamentin jäsen. Kiitos paljon puhemies. Ensinnäkin minä olen vakuuttunut siitä, että nämä kaksi esittelijää laativat hyvän mietinnön ja ESC jos me haluamme oppia kriisistä jotain, meidän täytyy vahvistaa parlamentaarista ulottuvuutta taloudenhallinnossa ja vahvistaa sitä niin, että kansalliset parlamentit kuin myös Euroopan parlamentti ovat siinä hyvin mukana. Meidän täytyy pitää mielessä, että troikka on yksi osa kriisin käsittelyssä ja hoidossa, mutta kriisillä ainakin kolme kasvot. Ennaltaehkäisy on yksi niistä. Siinä on ollut puutteita ainakin valvonnassa, taloudenvalvonnassa sekä Euroopan ja, kansalli, Euroopan ja kansallisella tasolla on ihan itsestä ilmiselvää, että on koordinointi on ollut puutteellista taloudessa, talouden hallinnon koordinointi on ollut Euroopan tasolla puutteellista, mutta ei ole asianmukaisesti arvioitu myöskään tilannetta kansallisissa parlamenteissa syntyviä riskejä. Suuri osa valtion velasta johtuu siitä, että luotonantajat, luotonsaajat ovat luottaneet näihin luotonantajiin muissa maissa ja silloin kun kriisi on päällä, kun kriisi on syntynyt, ei voida hylätytä, ei voi hylätä omaa vastuutaan, koska mm, varmattomuus on ollut molemmin puolista. Me, meidän pitäisi saada parannuksia talouden hallintoon, koordinoida paremmin riskitekijöitä. Silloin kun kriisiä hallinnoidaan, sen on, se on ollut myös hallitusten välistä. Miksi me emme voisi ottaa muita elementtejä peliin? Ne ovat kaikki tervetulleita. Toinen kysymys on se, että tulevaisuudessa tämä voisi olla metodi, joka voisi olla hyvä. Me tarvitsemme tulevaisuudessa tehokkaampia työvälineitä. Emme voi jäädä vain niihin päätöksiin, jotka eivät olleet olleet hyviä. Ja eikä antaa joillekin luotonsaajille eh, etuoikeuksia. Meidän täytyy saada lisää vakautta, meidän täytyy, meillä pitää olla yhteinen, yhteisöllinen näkemys ja perspektiivi, vain se voi se voi vahvistaa Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien roolia kansallisia parlamentteja, koska nehän valvovat ö, tavallaan neuvoston toimintaa. Euroopan parlamentin pitää myös ö, olla hyvässä yhteistyössä komission kanssa. Troikasta ihan lyhyesti komissiolla on keskeinen rooli sopeutusohjelmissa, mutta sopeutusohjelmat ovat myös vakausohjelmia euroalueella. Ja siellä ongelmat ovat syntyneet, ei ole kyse vain talousohjelmista ongelmamaille. On kyse yleisistä talousohjelmista. Pitäisi olla täydentäviä ohjelmia. Pitäisi olla todella täydentäviä ohjelmia Euroopan tasolla ja muille jäsenvaltioille. EKPn rooliin on, pitää olla se, että se vie rahapolitiikan menestyksellä päätökseen ja IMF, IMF on vedottu, koska se on ainut kansainvälinen järjestelmä, joka on monenkeskinen. Tulevaisuudessa sillekin pitäisi antaa ehkä toisenlainen rooli sen pitäisi pystyä vakauttamaan kansainvälinen talous, pohjata se oman kokemuksensa. Ei voida ajatella IMFn toimintaa vain sillä nykyisellä roolilla kaikista tärkein on kriisin hoito, ennaltaehkäisy, hallinnointi. Kansallisilla parlamenteilla on tässä miettimisen aihetta, miten voidaan poistaa epätasapainotekijät. Emme voi toimia samoin kuin tähän asti. Eli tällä tavoin saamme takaisin, saamme hyvän elvytyksen käyntiin. Kiitos paljon, Gergeri. Seuraavaksi Kiitos Gerger. Nyt edustaja Gergeri Italian parlamentin talousvaliokunnasta. Yes, uh, I like to talk about the economic... Niin, haluaisin puhua Troikan ohjelmien taloudellisesta tehokkuudesta. Oikeutuksen puute on tosiaan asia, josta olen samaa mieltä monien muiden puhujien kanssa. Täytyy muistaa, että jos me arvioimme tuloksia, kuten jo todettiin, niin tulokset ovat hiukan vaihtelevia. Jos katsotaan rahoituksellisia tuloksia reaalitaloudessa, työttömyys on lisääntynyt enemmän kuin arvioitiin. Taantumavaihe oli paljon vakavampi kuin osattiin odottaa. Ja tämä ei johdu siitä, ettei olisi riittävästi finanssipoliittista vakauttamista, koska kun katsotaan näitä maita tässä ohjelmassa, myöskin Kreikka ovat tehneet muitakin kuin pelkästään suunnitelmia tällä alalla. Ongelma oli bruttokansantuotteen romahdus. Sehän johtaa pelkojen nousemiseen. Maat joutuvat tantumaloukkuun. loukkuun Tämä, tästä seuraa sitten noidan kehä. Eli olisiko Troikka voinut toimia paremmin? No vastaisin kyllä. Ja täytyy nähdä kaksi suurta virhettä, joita on tehty. Muuten tulevaisuudessa ei toimita yhtään paremmin. Nämä kaksi virhettä ovat ensinnäkin se, että Troika arvioi väärin finanssipoliittisen vakauttamisen ja luotonannin vähentämisen seuraamukset ja se vaikutti sitten työllisyyteen, yksityistämiseen, vientiin. Tämä liittyy näihin finanssipoliittisiin multiplikaattoreihin. Nämä multiplikaattorit eivät ole sopivia välineitä. Meidän pitäisi parantaa tätä tilannetta. Ja sitten toinen virhe, Troikka käsitteli maita maakohtaisesti ja näin ollen se ei riittävästi kiinnittänyt huomiota tartuntavaikutuksiin, systeemisiin vaikutuksiin. Eli ikävä kyllä, panelista lähti yksi henkilö pois, mutta ongelma ei liity tähän lääkkeeseen, jota on määrätty, vaan ongelma on se, että lääkettä on käytetty väärin metodeen ja vääriä, väärissä määrin. Ja tämä täytyy huomata, koska muuten tulevaisuudessa toistetaan yhä uudelleen nämä virheet. Kiitos. Seuraavaksi Ranskan kansalliskokouksen edustaja. Olkaa hyvä. Bien, euh... Kiitos puhemies. Minä omalta osaltani haluaisin sanoa, että ei tässä nyt kaikkea saattaa kielteiseen muotoon. Kyllä me voimme kai onnitella itseämme, että olemme pelastaneet euron ja olemme auttaneet vaikeuksissa olevia maita, vaikkakin todella voidaan olla pahellaan, että jotkut toimenpiteet eivät olleet hyvin suotuisia nimenomaan Troikan käynnistämät toimenpiteet. Tässä on toteutettu kiireellisiä toimenpiteitä ja ihan hyvä, että niin tehtiin kiireellisesti. Ja nyt olen ihan samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että pitää miettiä pitkän aikavälin seuraamuksia kansallisille parlamentin ja kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin pitäisi kuulla ehkä enemmän toisia, mutta tässä tapauksessa on jaettu vastuu niiden maiden osalta, jotka tekivät e, virheitä ja myös EUn taholta, joka ei pystynyt ajoissa niistä ilmoittamaan ja ennakoimaan niitä tietyllä tavalla ehkä pitäisi ensinnä lähteä korjaamaan tehdyt virheet ja erheet. Eli se, että äh, Hälytysmerkkejä ei nähty, ne eivät ehkä toimineet hyvin. Kyllä, vieläkin pitää ajatella uudestaan Eurostaatin valtaa ja komission roolia, että sen pitäisi heti paikantaa tai jotenkin ahmotella etukäteen mahdolliset syntyvät vaikeudet. Eikä myöskään pidä epäröidä artiklan 13 käyttämisestä. Minä itse olin tekemässä aloitetta tästä artiklasta 13 ja jos sanotaan, että kaikki, mitä kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentti voisivat tehdä yhdessä. Minusta on vähän surkeata, että Vilnan kokouksessa ei päästy eteenpäin tässä kohdassa. Tästä mietinnöstä vakausmekanismin yhteisöllistämisestä Euroopan parlamentti sanoo tässä sanansa tietysti, mutta täytyy nyt olla hyvin valppaana siitä, mitkä ovat valvontavastuut parlamenteilla luotosta, jota annetaan vaikeuksissa oleville maille. Ja mitä tässä nyt pitää, missä, minkä suhteen pitää olla valppaana? nämä eurofobia, Euroopan vastaiset liikkeet, meidän pitää ajatella myös maita, jotka lahjoittavat, antavat rahaa näille voimille ja näille liikkeille. Parlamentaarisen valvonnan, valvonnan pitää olla myös tehokasta kummassakin, kumman, kummassakin maakategoriassa. Pitää saada hyvä tasapaino talouden tervehdyttämisen ja kasvutoimen, kasvutukitoimenpiteiden välillä pitää saada myös yksityisen sektorin velkatasoa pienemmäksi. IMF on korostanut, että suurin jarru kasvulle on siinä, että yksityinen sektori on niin korvia myöten velkaantunut. Rouva Pervans Beres työllisyys- ja sosiaalivaliokunnan puheenjohtaja Euroopan parlamentissa. Kiitos puhemies, hyvät esittelijät. Minä haluaisin vastata Langenille valitettavasti. Hän on jo lähtenyt. Mä olisin halunnut vastata hänelle. Ai, hän on täällä. Hyvä, hyvä, sen parempi. Te kritisoitte Alejandro Serkkasia hänen puhuttuaan Espanjasta. Eihän mielestäni puhunut vain Espanjasta. Ja minä nyt tässä haluan huomauttaa teille, että ennen kriisiä Espanja kuului EUn hyvin oppilaisiin, koska siellä oli noudatettu aika tarkasti kuuluisia Maastrichtin kriteereitä. On hyvä, että hän pystyy olemaan läsnä meidän keskustelussamme, Serkas, mutta ei voi sanoa, että, että EU olisi maailman demokraattisin alue. Eihän sen pitäisi olla riittävä itsessä, eikä se tarkoita sitä, että kansalliset parlamentit, joita uhkasi rahoituksen tyrehtyminen tai eivät voineet vahvistaa näitä sopeutusohjelmia tai eivät kuuluneet euroryhmään. Eihän se ole sitä, että, se olisi, että kaikki tämä voisi olla osana demokratian takeita. Haluaisin kiinnittää huomiota ne kahteen ulottuvuuteen, joita on aliarvioitu tämän aamun keskustelussa – Maat, jotka ovat käyneet läpi rakenteellisia uudistuksia, ovat maita, jossa yhteiskunnallinen vuoropuhelu on kaiken keskiössä, mutta kun troikka puuttuu asioiden kulkuun, niin aika usein se ei edes tiedä, mistä keskustellaan sosiaalisessa vuoropuhelussa. Eurooppa äh, neuvostossa tästä on puhuttu ja ilossa tästä on puhuttu myös, että roikka ei voi toimia sillä tavalla, että jos onnistutaan niin yhtäällä, niin se, se, se voitaisiin sitten polkea jalkoihin muualla, mutta ö, tämä kuuluisa benchmarking tai learning by doing tai peer review olisi ö, joku yhdistävä tekijä. Ei voi arvioida yhden maan tilannetta, että se oli, siellä olisi menestytty troikan ansiosta, jos ei samalla katsota, mitkä ovat tasapainot tai epätasapainot muuttoliikkeissä – ne maat, jotka ovat joutuneet Troikan ohjelman alaisiksi, tai ne, jotka eivät ole Troikan ohjelmistossa, niin ehkä Latvia olisi yksi näistä, ovat myös päässeet irti vaikeuksista. Mutta äh, ei pidä unohtaa, että Latviassa suurin osa nuorisotyövoimasta on lähtenyt ja muualle, muuttanut muualle. Kiitos paljon, Rova Beres. Äh, edustaja Gariello Italian parlamentista, olkaa hyvä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Hyvät kollegat, tänään meidän täytyy kiinnittää huomiota tähän aiheeseen, josta tänään keskustellaan, eli demokraattinen oikeutus sopeuttamisohjelmissa. No, sen sijaan, että puhuttaisiin demokraattisesta oikeutuksesta, meidän pitäisi puhua hetken jostain, mikä on täysin laitonta, mutta joka on toteutunut demokraattisesti. Eli se on tämä finanssipoliittinen sopimus, koska artiklassa kolme on otettu nyt mukaan vahvistaminen, joka liittyy budjetin vakauttamiseen. Ja tällä tavalla rajoitetaan jo niitä toimia, joista on sovittu sopimuksessa EUn toiminnasta. Eli tässä tapauksessa meidän täytyy nyt miettiä ja sanoa Euroopan kansalaisille, kuka päättää, jos eivät jäsenvaltiot onko mahdollista ohittaa perussopimus, joka yhdistää ja jolle EU perustuu. Ja nyt muutamat maat ovat sen ohittaneet Troikan kautta. Eikö tämä ole heikentänyt demokratiaa EU:ssa? Ja onko tämä nyt ennakkotapaus? Koska me kaikki täällä olemme samaa mieltä siitä, kaikki ne ainakin, jotka sanoivat, että vahinko tästä sopimuksesta eri maissa – on aivan ilmeistä. Nyt työttömyys jatkaa kasvuaan, luotonsaanti on yrityksessä vaikeaa ja myöskin on taantumaa lähes kaikissa EU-maissa. Eli jos nämä ovat vaikutukset ja jos tämä toiminta on ollut laillista, perusopimuksen pöytäkirjassa 12 on selkeä ristiriita – kun ajatellaan nyt artiklaa kolme finanssipoliittisesta sopimuksesta. Eli millainen demokraattinen oikeutus on tällä toiminnalla? Meillähän on tämä lauseke, jonka kaikki jäsenvaltiot voivat ottaa halutessaan käyttöön. Kiitos. Kiitos paljon. Euroopan parlamentin nimessä seuraava puhuja, olkaa hyvä. Ε, νομίζω ότι ένα σημαντικό στοιχείο είναι... Kiitos paljon. Yksi tärkeä elementti on Euroopan parlamentin peräänkuuluttama. Se tarkoittaa sitä, että jokainen budjetti, sopeutus tai budjettikorja, budjettikorjaus pitää sopeuttaa, virheet pitää korjata. Ja tämä pitäisi tehdä vuoropuhelun suhteissa kansalaisyhteiskunnan kanssa. Me voi vaan rajata toimintaamme hallituksiin. Kaikki politiikka, jota lähdetään toteuttamaan, pitää olla myös arvioinnin kohteena. Virheet pitää paikantaa, että ne voidaan korjata. Viisi tai kuusi vuotta kriisin puhkeamisen jälkeen meidän pitää arvioida kaikki vaikutukset eri sektoreille, työllisyyteen, talouteen, maan tuotantokantaan. Esimerkiksi jos äh, tehdään myös virhearviointia kriisin huippuvuosina, silloin pitää myös jälkeenpäin tehdä asiallista arviointia. Muuten epäonnistuminen on ilme, ilmiselvää ja jatkuvaa. Pitää vähent- saada vajetta pienemmäksi. Tällä hetkellä vajet ovat suunnattomia, työttömyysluvut ovat korkeita. Nuorille ne ovat hälyttävin korkeita. Taantuma on 5 prosenttia. Esimerkiksi meillä on erittäin mm, suuri osa väestöstä ilman minkäänlaista sosiaaliturvaa Euroopassa tänä päivänä. Eivätkä monet pääse terveydenhuollon piiriin. Budjettitavoitteet ovat tärkeitä, mutta mikä on hyvä menetelmä? Minä kuuntelen troikkaa, mutta onko se yhteisöllinen menetelmä? kuuden ensimmäisen kuukauden aikana, ensimmäisen vuoden aikana kriisissä me elimme ja meillä oli huomattavia rakenteellisia ongelmia. Eli meidän oli pakko pyytää Troikan mekanismia apuun, mutta nyt meillä on käytössä yhteisöllisiä metodeja. Politiikat ovat epäonnistuneet, se on myönnettävä käytetyt instrumentit, nämä budjettimultiplikaattorit, kertoimet ja mahdolliset seuraamukset ovat kaikki kaukana tavoitteista. Meidän pitää nyt lopettaa tämä Troikan harjoittama politiikka, luoda toimielimiä, jotka todella pystyvät vastaamaan kriisiin, arvioimaan kriisiä ja torjumaan ne. Meidän pitää lähteä toteuttamaan politiikkaa, joka on yhteensopiva sopiva eurooppalaisten strategioiden kanssa, 2020 kanssa tutkimus, innovaatio. Meillä pitää olla mm, työmarkkinaosapuolet mukana, emmekä me voi jatkaa tätä kriisiä, me voi jatkaa tämän tyyppistä politiikkaa. Seuraavaksi annan puheenvuoron Mutagualle, Mariana Montagualle, joka tulee Portugalin parlamentista. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Muutama huomio tähän tämänpäiväiseen keskusteluun. Tässä puhun ennen kaikkea Portugalin tilanteesta. Täällä sanottiin, että ennen kriisiä Portugalilla oli tiettyjä ongelmia, ennen kaikkea tuotanto ja sen sijainti reuna-aloilla. Sen velkaaste oli pitkän aikaan noin 3 prosenttia, eli alhaisemmalla tasolla kuin Saksassa. Työttömyys oli myös vähäistä aikaisemmin, mutta rahoituskriisi on muuttanut tilanteen Portugalissa niin kuin muissa, monissa, monissa muissakin maissa. Vuonna 2011 työttömyys oli 11 prosenttia, velka on noussut yli 100 prosenttiin, rahoitus on ollut vaikeaa. Euroopan unionin vastaus ongelmaan oli kolmen osapuu tahon vastaus. Mikä näistä tahoista ei ollut demokraattisesti perusteltu. On kyseenalaistettu kansallisen parlamentin roolia. Ei ole oikeutusta ostaa julkista velkaa. Eli ohjelma on ollut valtava ongelma, sillä nimittäin ei ole demokraattista oikeutusta itse asiassa ohjelma on ollut jopa perustuslain vastaista näissä maissa. Tämä ei ole tekninen ongelma. IMF ja Troika loivat tämän ohjelman Portugalille, joka perustuu täysin fiktiivisiin talousindikaattoreihin. Niitä, näitä indikaattoreita muutetaan joka kolmas kuukausi, mutta ne eivät vastaa todellisuutta ohjelmat eivät ole tuottaneet tulosta. Alijäämätoimet eivät ole tehonneet. Alijäämä on edelleen vuoden 2010-2012 tasolla. Velkaaste on noussut viime vuosina. Ja bruttokansan tulo on noussut, mutta yhä useammat työntekijät ovat köyhtyneet. Lisäksi maasta, läh, maasta muutto on ollut ö, aikoihin suurinta. Meillä on yli puoli miljoonaa työtöntä. Ja meillähän portugalilaisiahan on vain noin 5 miljoonaa. Tämä siis on hyvin äärimmäinen tilanne. On eriskummallista, jos tämä parlamentti väittää, että ohjelmat ovat olleet menestys. Meidän pitää olla tietoisia tästä, eli meidän pitää tehdä selväksi, että e, olemme kansalaisten puolesta emmekä kansalaisia vastaan. President, um, Ferreira Euroopan parlamentista. Kiitoksia. Tämän hyödyllistä keskustelua. Haluaisin aluksi vain sanoa, että on tärkeää, meidän täytyy ymmärtää, että yhteisvaluutta vaatii vähän enemmän kuin pelkästään talous- ja ö, vakaus- ja kasvusopimusta. Meidän täytyy edistää lähentymistä talouksien välillä. Ja tähän asiaan pitää puuttua nyt kriisin loppuessa. Meillä ei ollut riittäviä mekanismeja ratkaista tätä kriisiä ja meidän täytyy luoda oikeat mekanismit kriisien ratkaisemiseksi, jotka liittyvät yhteisvaluuttaan. Ja tämän viesti, jonka halusin teille välittää. Tietysti meillä pitää olla kunnollinen pankkiunioni, mutta meidän täytyy tietysti puuttua siihen, millainen budjetti meillä on, jotta että voimme ottaa käyttöön syklien vastaisia toimia, eikä kriisin ratkaisumekanismi ole riittävä, koska se on hallitusten välinen mekanismi. Täytyy katsoa, onko Euroopan keskuspankilla valtuuksia toimia kriisissä. Voidaanko toimia eri tavalla pankkien osalta, jos ongelma on inflaation valvonta, kun on deflaatiota. Ja sitten kun on työpaikoista kyse, niin meidän täytyy hyvin tarkkaan katsoa tutkimusta, jota komissio on tilannut parlamentin painostuksesta. Ja meidän täytyy vakauttaa valtioiden velkoja. Onko mekanismeja, jota voitaisiin luoda tähän tarkoitukseen? Ja ehkä pitäisi luoda jonkinlainen yhteinen perusoikeus tai jolloin kriisimaat joutuvat tekemään mukauttamistoimia jotka asettavat ihmiselle taakkoja, joita heidän ei pitäisi kantaa eurooppalaisessa demokratiassa. Esimerkiksi se, että terveydenhuollossa, koulutuksessa on puutteita ja valtaisaa köyhyyttä. Ja sitten täytyy miettiä myöskin teknisiä ongelmia, jotka liittyvät näihin suosituksiin. Meillä on sosiaalisia syitä, lisääntyvää velkaa, taantumaa. Kasvu on supistunut. Ja sitten on toinen asia, yksityistämiset. Ne on jouduttu toteuttamaan vaikeissa olosuhteissa. Esimerkiksi sähkön, televiestinnän, pankkien yksityistäminen, vakuutusala ja postipalvelut. Näillä on pitkäajan vaikutuksia – ja ne liittyvät myöskin strategisiin investointeihin. Eli meidän on saatava tuloksia. Ja anteeksi, että puhuin hiukan liian pitkään. Rova Dyrkop, olkaa hyvä. Mr. Chairman. Hyvä puheenjohtaja. Kiitos Kiitos tämän tilaisuuden järjestämisestä. Jatkan nyt kroatiaksi. Tämä keskustelu osoittaa, että jotta voimme saavuttaa kehitystä ja taata makrotaloudellisen tasapainon, meidän kaikkien pitää ottaa vastuuta. Meidän pitää taata toimien tehokkuus ja toimien oikea täytäntöönpano parempi täytäntöönpanoa. Siksi on erityisen tärkeää viestiä kansallisten parlamenttien kanssa taloudelliset sopeutustoimet, joita on toteutettu ja jotka yrittävät taata työllisyyden ja kasvun, eivät voi menestyä ilman reaalitaloutta. Talous- ja rahaliitossamme olemme puhuneet julkisen talouden vakauttamisesta ja demokraattisesta oikeutuksesta, mutta me emme ole puhuneet tehokkuudesta, emmekä ole saaneet vastauksia tehokkuuden takaamisen. Se on kuitenkin meille kaikille tärkeää tulevaisuuden suunnitelmien kannalta. Jotta voimme taata sen, että kansalaiset ovat tyytyväisiä, meidän pitää huolehtia reaalitaloudesta Mietin, olemmeko nyt unohtaneet julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet, kun puhumme reaalitaloudesta. Reaalitalous on se, joka voi auttaa meitä selättämään kriisin ja taata kasvun. Ehkä keskitymme liikaa tässä pankkiunioniin ja toimiin pankkien pelastamiseksi. Reaalitalous ei pärjää kuitenkaan haasteidensa kanssa yksin. Kysymys kuuluukin, onko meillä tarpeeksi toimia sen varmistamiseksi, että reaalitalous voi kehittyä edelleen. Miten voimme taata Euroopan investointipankin ja kansallisten pankkien yhteistyön? Kiitos. Grazie sul president. Kiitoksia haluaisin viitata nyt tähän kasvututkimukseen 2014 vuoteen mennessä voidaan katsoa, että toimet eivät ole olleet tehokkaita. Ja miksi nyt olemme täällä? Mehän edustamme kansalaisia ja säästötoimet aiheuttavat nyt uhreja. Ihmisillä ei ole töitä tai heillä on epävarmaa työtä. Ja tietysti myöskin työ työntekijöiden oikeuksia heikennetään. Ja 2000-luvun yhteiskunnassa on taas köyhyysongelmia. Myöskin on suvaitsemattomuutta ja ääriliikkeitä. Ja Euroopassa luultiin, että niistä päästiin eroon toisen maailmansodan jälkeen. Mielestäni nämä säästötoimet aiheuttavat suuria vaikutuksia kansalaisille ja kansalaiset alkavat lannistua. Aivovuoto on myöskin ennennäkemätöntä ja uudet sukupolvet eivät näe Eurooppaa ratkaisuna ja he haluavat itselleen ja maalleen parempaa tulevaisuutta kauempana Euroopasta. Ja sitten viittaisin taloustieteilijään Keynesiin. Hän sanoi, että jotta selvitään työttömyydestä, niin tarpeen ei ole ainoastaan toteuttaa säästötoimia, vaan hallitusten pitää myöskin panostaa kehitykseen ja kasvuun. Me tiedämme, kuinka epävarmoja työsuhteita on, ja ihmisten on ollut pakko hyväksyä tällaista työtä, ja tämä ei johda talouskasvuun. Eli mitä meidän pitäisi tehdä? Meidän pitää selvitä suuresta määrästä byrokratiaa, ja meidän pitäisi myöskin huomata, että nyt on aika antaa uutta pontta kansalaisille. Euroopan talous voi toipua hankkeiden kautta toimimalla yhteistyössä yksityissektorin kanssa. Tällä tavalla voidaan nostaa kansalaisten elinolosuhteita, koska heitähän me edustamme. Colleagues, I believe that this... Kiitoksia. Kollegat, tämä on ollut hedelmällistä ja mielenkiintoista keskustelua. Ja vaikka on huomattavia eroja, kun katsotaan erilaisia kantoja ja lähestymistapoja, meillähän on hyvin paljon kirjallisuutta, ei paljon pelkästään taloudellisia malleja, vaan myöskin koskien menettelytapoja, metodologiaan liittyviä kysymyksiä, hallitusten välinen metodi vastaan yhteisömetodi. Mitä me tarkoitamme ja miten me määrittelemme eurooppalaisen oikeutuksen, eurooppalaisen demokratian? No kuitenkin meillä on laaja konsensus kahdesta asiasta. Ensinnäkin Euroopan parlamentti on päättänyt laatia tämän asiakirjan. Se on oikea päätös, koska viime kädessä tästä on nyt käyty julkista keskustelua kun ajatellaan menettelyitä ja sitä, mikä on Troikan rooli ja miten monet eurooppalaiset kansalaiset tämän näkevät, kun ajatellaan näitä päätöksiä, joita on tehty suljettujen ovien takana. Ja tämä heikentää sitä, kuinka omaksi nämä hankkeet tunnetaan Euroopassa. Ja sitten keskustelun laatu, jota voidaan käydä kansallisella ja Euroopan tasolla eurooppalaisen talouden ohjausjakson puitteissa. Ja mielestäni meidän täytyy puolustaa tätä näkemystä sekä Euroopan että kansallisella tasolla, ja meidän täytyy laajentaa tätä keskustelua. Eli haluaisin kiittää kaikkia puhujia, erityisesti toista puheenjohtajaa, Kreikan parlamentista Janis Travakisia. Ja haluaisin kiittää myöskin Norbert Lambertia, liittopäivien puhemiestä, Dominic Hänikäniä, joka on Irlannin parlamentin EU-asioiden valiokunnan puheenjohtaja. Ja myöskin kaksi esittelijäämme, Otmar Karas ja Liem Hoang Ja kaikki te myöskin ja nyt me olemme aikataulusta jo jäljessä, joten siirrymme heti seuraavaan aiheeseen. Kasvun ja työllisyyden edistäminen Euroopassa. Ja nyt pyytäisin, että Metropolis, joka on Kreikan parlamentin talousvaliokunnan puheenjohtaja, hän tulee toiseksi puheenjohtajaksi.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 Uh, Eli aloitamme seuraavan osion kasvun ja työllisyyden edistämisen, edistäminen Euroopassa reaalitalouden kautta. Ja minulla on suuri ilo toivottaa tervetulleeksi entinen kollega ja ystävämme Elvatski Kluna, joka nyt on Euroopan investointipankin hallituksen puheenjohtaja. Ja hän saa nyt puheenvuoron. Edward, ole hyvä. Madam Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät Euroopan parlamentin kollegat ja hyvät kansallisten parlamenttien kollegat. Kuten olette kuulleet, nyt luottamus hitaasti palaa sen suhteen, että Eurooppa on pääsemässä tästä julkisen velan kriisistä eteenpäin, mutta meidän pitää muistaa, että Eurooppa ei ole täysin vielä toipunut. Se on ilmiselvää, ja se on nähty tässä keskustelussakin. EUlla on edessään vielä perustavanlaatuisia haasteita. Yksi näistä haasteista on jatkuva puute investointitoiminnassa, maailmanlaajuinen rahoituskriisi johti investointien romahtamisen Euroopassa. Uusimmat luvut osoittavat, että investoinnit, investointeja on vieläkin noin 20 prosenttia vähemmän kuin aikaisemmin. Ja tämä johtuu ennen kaikkea yksityisten investointien puutteesta. Monissa maissa investointi on vähentynyt jopa 40 prosenttia, eikä käänteestä ole vielä merkkejä. Tämä investointikriisi vaikeuttaa kasvua sekä BKT että työpaikkojen osalta. Ja lisäksi tämä tarkoittaa tilanteeseen vielä vuosia. Euroopan puuttuvat investoinnit vuoden 2008 ja 2012 välillä tulevat maksamaan mantereelle 540 miljardia euroa puuttuvana tuottona vuoteen 2020 mennessä. Tämä luku edelleen kasvaa ja se kasvaa jatkuvasti niin kauan kuin investointeja ei tehdä. Huolestuttavaa on myös se, että kor- työttömyys on korkealla tasolla monissa eteläisissä jäsenvaltioissa. Siitä uhkaa tulla rakenteellista ja näin se saattaa vaikuttaa näiden valtioiden tuottoisuuteen. Euroopan investointipankki yrittää ymmärtää tätä investointikriisiä ja antaa sille oikean vastauksen. Kun olin parlamentin jäsen tässä parlamentissa, talousvaliokunnan jäsenet painostivat eh, sen suhteen, että EIBltä saataisiin vastuus tähän kriisiin investointikriisin ytimessä ovat rakenteelliset epätasapainot. Kuten me tiedämme, joissakin valtioissa ennen kriisiä lainanotto laajeni epätasapainoisella tavalla. Tämä johtui liialliseen kulutukseen ja liiallisiin investointeihin ennen kaikkea kiinteistöalalla. Me siis koemme tästä yliinvestoinnista johtuvaa krapulaa. Koestava kasvu vaatii rakenneuudistuksia ja investointeja, äh, investointeja tuottaviin aloihin. Tämän takia on suuri etu, että EUlla on välineenään Euroopan investointipankki, joka voi tehdä kohdennettuja toimia ja voi näin edistää investointeja. EIPen avulla me voimme est- poistaa esteitä varojen uudelleenkohdentamiselta, ei pelkästään kriisin, kriisimaissa, vaan kaikkialla Euroopassa. Miksi investoinnit ovat niin tärkeitä? No, olemme esimerkiksi oppineet, että, e, että yksityinen sektori, sitä rahoitus, että yksityisellä sektorilla ei ole itse asiassa liikaa velkaa. Yksityinen sektori on itse asiassa lisännyt säästöjään ja yksityinen sektori jopa lainaa valtioille. Nyt kun maailmantalous on ollut epävakaa ja on ollut epäilyksiä euroalueen kehityksestä, monet ovat ovat lykänneet investointeja siihen hetkeen, kun vakaus, ja, vakaus saadaan takaisin. Euroopan euroalueelle Euroalueella on nyt annettu pankkiunioni ehdotus ja näin saadaan varmasti myös rahoituksen pullonkauloja poistettua. Nämä muutokset kuitenkin vaativat aikaa. Tällä hetkellä me tarvitsemme hyvin kohdennettuja julkisia välintuloja niissä, niissä, niillä alueilla, joissa on rahoituksen puutetta. Tämän takia investointipankki EUn pankkina on tärkeässä roolissa tässä kriisissä. Yksityisen sektorin yksi ala, johon kriisi on vaikuttanut kovasti, rahoituksen puutteen muodossa on PK-yritykset, erityisesti niissä maissa, joihin kriisi on vaikuttanut eniten persineet. Euroopan rahoitusmarkkinat äm, ovat kärsineet ja rajat ylittävä investointi on vähentynyt. Tämä on johtanut kansallisiin eroihin lainanoton kustannuksissa ja jopa euroalueen sisällä. Nämä muutokset ovat vaikuttaneet kielteisesti pk-yritykseen, sillä pk-yritykset ovat riippuvaisia lainanotosta. Rahoituskuilun poistaminen pk-yrityksiltä on ollut pääprioriteetti meillä, sillä pk-yritykset ovat tärkeässä roolissa työpaikkojen eh, kasvun ja innovoinnin luomisessa. EIB-ryhmä yrittää poistaa rahoituksen pullonkailla eri tavoin. Meillä on kohdennettuja toimia ja yritämme yritämme viedä eteenpäin meidän instituutiomme etuja, sillä meillähän on kolmen A:n luottoluokitus. 50 prosenttia investointi on lisääntynyt vuonna, vuoteen 2013 mennessä. Samalla Euroopan rahoitus, Euroopan investointirahasto on ö, antanut takuita yli 2 miljardin edestä EIP on lisäksi testannut jeremy vakuvälinettä Maltalla. Ja pankkiluotot luotot saatiin annettua jopa 10 kuukautta etukäteen. Maltasla on tämä pilottihanke on ollut niin menestyksekäs, että Jeremin puitteissa annetaan toinenkin, käydään toinenkin luottokierros. Mutta luoton kysyntä kasvaa vielä, vielä nopeammin kuin Euroopan rahoitusmarkkinoiden integraatio, joten luoton annosta tulee pullonkaula PK-yrityksen rahoituksesta. Nyt pankit eivät pysty täyttämään roolia ja antamaan likviditeettiä markkinoille, joten EIPn tietotaite antaa mahdollisuuden käyttää välineitä, joilla rahoitusmarkkina rahoituksesta tehdään saavutettavampaa. Valitettavasti on yksi surullinen totuus, ja tämä äh, sanottiin selvästi tänä aamuna. Työttömyys on luultavasti, jää luultavasti yhdeksi sosiaalisista haasteista, joka on vaikein ennen kaikkea niissä maissa, jotka ovat käyneet syvän taantuman läpi. Vaikka talouden toiminta on parantunut, me, saa, me, meillä on ongelmia uudistusta huolimatta – niissä maissa, joissa infrastruktuurin investoinnit ovat jääneet suunnitelmasta jälkeen, EIP on auttanut. EIP voi tukea aktiivisia työmarkkinaohjelmia ja EIP on lanseerannut Skills and Jobs Investing for Youth-ohjelman. Sillä on 6 miljardin euron budjetti ja sillä kohdennetaan investointeja koulutukseen sekä harjoitteluihin nuorille ihmisille. Strategisen infrastruktuurin kehitys on pääprioriteetti EUlle, mukaan lukien ilmastotoimet ja Euroopan laajuiset ne verkot. Infrastruktuurin investoinnin nopeuttaminen on tärkeää ennen kaikkea toipumiselle ja Euroopan pitkän ajan vauraudelle. EIP on laajentanut infrastruktuuriin investointeja yli 7,5 miljardilla vuoden 2012-2013 aikana. Lisäkehitykselle on kuitenkin tilaa ja vaihtoille. Esimerkiksi proje- hankeobligaatiot ja EIPn apu voivat, voivat ähm, helpottaa infrastruktuurin investointeja. Taseen kannalta tehokkaat tuotteet, kuten esimerkiksi takuut, ö, toissijaiset lainat ja pääoma, niitäkin tuetaan EIPn SFF välineellä, joka voi auttaa riskin ottamista. EIPn rooli, rooli on edelleen se, että toimitaan katalyyttinä yksityiselle sijoituksille, ennen kaikkea niissä jäsenvaltioissa, joissa rahoituskulut ovat korkeita. Me voimme siis lisätä, helpottaa investointeja ja vähentää tätä investointikuilua ennen kaikkea innovaation ja infrastruktuurin alalla. Monilla monissa monilla teollisuuden aloilla rakennemuutos on ollut myös huomattavaa. Me voimme kuitenkin tukea innovaatioita ja näin voimme tukea pitkäaikaista vaurautta Euroopassa. Rahoituksen saanti on valtava este innovoinnille, josta, joka voi tuottaa parempia prosesseja. Sen takia EIP on Euroopan tietotalouden alalla lisännyt inno- rahoitustaan 70 prosenttia 9,3 miljardista 15,6 miljardiin vuonna 2013. Meillä on siis tärkeä rooli EUn menestyksekkäiden yritysten rahoittamisessa. Lopuksi haluaisin sanoa, että EIP on auttanut vastaamaan kriisiin. Vuonna 2013 EIP on lisännyt lainaan antoaan yli 40 prosentilla ja on tarjonnut uusia tuotteita ja aloitteita Nämä samat kunnianhimoiset tavoitteet pätevät myös tänä ja ensi vuonna. Olen varma, että uudistukset kansallisella ja eurooppalaisella tasolla sekä kohdennetut kasvu- ja investointistrategiat auttavat rakentamaan vahvemman Euroopan. Kiitos. Thank you very much. Uh, Kiitoksia, Edward. Sitten sitten teiltä puheenvuoroja ja muistuttaisin, että voitte esittää kysymyksiä Skiklunalle. Voitte täyttää kortin, joka teille on jaettu, ja toimittaa sen sitten puheenjohtajalle. Ja nyt siirrän puheenjohtajuuden kollegalleni. Hän on talousvaliokunnan puheenjohtaja Kreikan parlamentissa. Ja hän nyt sitten johtaa tätä kokousta tästä lähtien. Kiitos paljon, <clears throat> rouva Podimata. Me annamme puheenvuoron herra Pablo Sababolle Espan- Espanjan parlamentista. Tämä täsmää ihan tä- sen kanssa, mitä hyvä ystäväni Skikluuna tässä vastikaan sanoi. Valtiovelkakriisin pahin vaihe on nyt ylitetty. On jo merkkejä, myönteisiä signaaleja, joiden avulla me saamme olla optimisteja suhteessa taloudelliseen tilanteeseen, mutta meidän täytyy nyt keskittyä kasvuun ja, ja työpaikkojen luomiseen vieläkin enemmän, koska meillä on vaali Kansalaiset vaativat konkreettisia tuloksia. Ja mielestäni on kaksi keskeistä asiaa. Ensinnä uudistukset niissä maissa, jotka ovat joutuneet tähän uudistusprosessin keskelle, jatkavat niitä, mutta ne maat, jotka pikkuhiljaa ovat ovat tässä niin tärkeässä reformiprosessissa päässeet eteenpäin, ne tarvitsevat vielä enemmän tukea. Mutta meillä on vielä yksi suuri tehtävä edessämme pienten ja keskisuurten pk-yritysten luotottaminen kai, samoissa olosuhteissa kaikille euroaluemaille. PK-yrityksethän rahoitetaan niiden sijainnin mukaan, se on totta, eikä niiden taloudellisen tilanteen mukaan. Ja kun, PK saavat, äh, luotto, kun PK-yritysten luotto vähenee, niin hyvin vaikeasti voimme vahvistaa talouden elvytystä ja vielä vähemmän voimme luoda työpaikkoja. Esimerkiksi Espanjassa marraskuussa PK-yritysten saama luototus putosi 11 prosentilla. Eli siis tässä nyt pitäisi luoda pohja tämän ongelman ratkaamiseksi. Pankkiunioni tulee varmastikin auttamaan rahoitusmarkkinoita ja se varmasti tulee auttamaan, että luotot menevät PK-yrityksille. Mutta pitäisi tehdä pitkään, keskipitkään pitkän aikavälin suunnitelmia. Siis nämä olivat niitä, mutta meidän pitäisi toimia nyt lyhyellä aikavälillä. Toimijoilla on todellinen rooli ongelman ratkaisemiksi. Toimijat ovat Euroopan investointipankki. Ohjelma pitäisi olla kunnianhimoisempi niin pitäisi olla valvonnassa tiukempi, että luotto todella menee pk-yrityksille, että seuraavassa kokouksessa todella otetaan ratkaisevia päätöksiä. Meillä on myös toinen toimija, Euroopan keskuspankki. Sen pitäisi ja sen toimia, sen pitäisi tehdä jotakin paljon enemmän. EIP ja EKP ovat sanoneet, että, että ei ole ihan oikeata rahapolitiikan siirtoa. Sen takia vastuu on EKPllä. Sen pitäisi toimia siten, että rahapolitiikka todella välittyy oikealla tavalla. EKP voi ja sen pitääkin toimia paljon enemmän tässä asiassa. Me olemme hyvin tietoisia, hyvät kuulijat, hyvät kollegat, siitä, että jos luotto ei todella, raha ei todellakaan mene pk-yrityksille, niin todella on erittäin vaikeata vahvistaa elvytystä, talouden elvytystä, elpymistä. Mehän kaikki olemme tässä samassa veneessä mukana. Meidän pitää toimia ja toimia nopeasti. Kiitos paljon puhemies. Kiitos paljon. Pierre Alamier Ranskan kansalliskokouksesta, olkaa hyvä. No. Kiitos puhemies. Alkuvuonna euroalue Eurooppa on kärsinyt kaksi vuotta jo taantumasta. Sehän sai alkunsa siitä hitaudesta, kuinka hitaasti tämä solidaarinen rahoitusmekanismi käynnistettiin ja siis myös, että kuinka EU kroonisesti hyvin hitaasti löytää makrotalouden tasapainon pyrkiessään vähentämään budjettivajetta ja löytääkseen hyvän kasvurytmin. Budjetin eh, kertoimet ovat korkeita ja jos me olemme taantumassa, jos kaikki maat sitoutuvat samanaikaisesti tiukkaan budjettikuriin, niin silloin vaikutus on hyvä mutta kuitenkaan budjettivaje ei ole odotusten tasolla. Meidän pitää tästä ottaa opikseen ja huomata, mitkä ovat seuraamukset. Joidenkin maiden täytyy vielä harjoittaa budjetin vahvistamispolitiikkaa. Jos meillä on alaspäin menevä budjetti, meidän täytyy harjoittaa vahvempaa investointipolitiikkaa. Sen takia minä kysynkin, missä mennään Eurooppa-strategiaa 2022 2020 kanssa, työllisyyden ja kasvun kanssa. Toiseksi meidän pitää löytää hyvä rytmi, kun me lähdemme vähentämään näitä rakenteellisia uudistuksia Euroopassa. Tässähän on kyse myös vaihtotaseiden vaihteluista, koska se ei vaikuta ainoastaan niissä maissa, joissa on suuri budjettivaje. Kolmas kommentti niin on se, että toisen maailmansodan jälkeen hän lähdettiin luomaan hiljaa teräsyhteisöä. Sehän oli loistava kasvun paikka Euroopan taloudelle. Meillä on nyt tässä toinen suuren luokan haaste, ilmastonmuutos ja energiansiirrot. Nämä haasteet voisivat olla moottorina uudelle kasvulle, kestävälle kasvulle Euroopassa. Eilen OECDn edustaja kertoi meille, että rakennepolitiikka on välttämätöntä, mutta sen pitäisi olla tehokkaampaa kasvun ilmapiirissä. Voisimmeko toimia niin, että Eurooppa hoitaa paremmin <laughs> työllisyyden ja kasvun makrotaloutta kuin mitä se on tähän asti tehnyt? Adam Goretski, Puolan Panie przewodniczący, panie i panowie, rozmawiamy właściwie dzisiaj... Kiitoksia puheenjohtaja. Tänä aamuna on keskusteltu kriisistä ja sen vaikutuksista, mutta ei tule kuitenkaan unohtaa, että täytyy puhua myöskin muista elementeistä ja kokemuksista muista maista, kuten Brasiliassa, Intiassa ja Kiinassa. Kun Euroopassa talouskasvu on ollut hidasta, siellä on kehittynyt edelleen, ja EU:ssa ja jäsenvaltiossa pitäisi vähän miettiä, mikä tässä on syynä. Ehkä meidän pitäisi muistaa, että meillä on instituutioita ja hankkeita, meillä on näitä erilaisia toimia, ja EU:ssa on edelleen kuitenkin sosiaalista syrjäytymistä, köyhyyttä, työttömyyttä. Eli ehkä meidän pitäisi miettiä, millä tavalla näitä resursseja käytetään joita saadaan Euroopan investointipankista. Onko kukaan tarkastellut sitä, kuinka tehokkaasti näitä varoja käytetään, myöskin omia varojamme? Eli miten on mahdollista, että yhtäältä me käytämme valtavia summia ja sitten niillä alueilla, joilla työpaikkoja on, no sellaisia aloja on hyvin vähän. Eli EU-jäsenvaltiot mikä on tilanne maissa, jotka alkavat toipua kriisistä. Kyse ei ole pelkästään vahvuuksista, vaan meidän täytyy katsoa niitä aloja, joille voidaan investoida, mikäli se on tehokasta. Tästä puhutaan, mutta puhumisen sijaan meidän pitäisi pohtia sitä, millä tavalla voidaan varmistaa, että käytetyt varat käytetään tehokkaammin. Ja ehkä meidän pitäisi miettiä vähän sitä, että tapa päästä kriisistä eteenpäin ja päästä takaisin kasvuuralle on se, että vähennetään byrokratiaa ja ehkä voimme parantaa sääntelyä. Mielestäni Euroopan parlamentin tulisi miettiä näitä asioita. Eh, Kiitos paljon. Puheenvu- Anna nyt puheenvuoro Josef Kessel Unkarin parlamentista. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin yhtyä Puolan kollegan puheenvuoroon. Unkari on kulkenut omaa polkuaan. Ehkä meidän pitäisi um, tuon Visegrad 4 sopimuksen maihin keskittyä ne ovat pystyneet saamaan aikaiseksi dynamiikkaa ja poistuneet kriisistä. Nämä maat ovat käyneet läpi tiukkoja rakenneuudistuksia. Me annamme paljon enemmän tukea pk-yrityksille ja jopa mikroyrityksille kuin aikaisemmin. Haluaisin myös korostaa sitä kysymystä, että pystymmekö auttamaan toisiamme nykyisessä Euroopan unionin kriisissä. Kilpailua tulee Venäjältä, Kiinalta ja muilta mailta. Ja jos emme keskity niihin oppeihin, joita voimme tästä kriisistä saada, niin jäämme jälkeen. Maltan kollegan puheenvuoroon sanoisin vielä, että pystymmekö tarkkailemaan toistemme kehitystä niin, että opimme toisiltamme. Pystymmekö pitämään yllä näitä eurooppalaisia malleja ja pystymmekö takaamaan sen, että kansalliset parlamentit yrittävät luoda sellaisia rakenneuudistuksia, jotka tuottavat tuloksia. Haluaisin lisäksi korostaa, että Unkari on sijoittanut paljon rahaa PK-yritysten tukemiseen ja EUn seuraavalla ohjelmatikaudella me keskitymme ennen kaikkea PK-yrityksiin. Näin Unkari on pystynyt alentamaan inflaation alimmalle tasolle 15 vuoteen. Me, meillä on myös loistavia investointihankkeita ja talous on dynaamisempi kuin aikaisemmin ja ainakin odotamme sellaista kehitystä. Kiitos. Kiitos paljon. Kyproksen parlamentista Podromus Podromu, olkaa hyvä. Kiitos paljon, arvoisa puhemies. Hyvät naiset, hyvät herrat, hyvät kollegat, koska nyt on välttämätöntä käynnistää rakenteellisia ohjelmia, luonteeltaan poikkeuksellisia, vaikka niillä on toiminnassa joitakin puutteita Euroopan strategian yhteydessä, niin meillä mietitään, miten reaalitaloutta voidaan rahoittaa. Kyproshan oli aivan erityistapaus, päinvastoin kuin muut tapaukset. Euroryhmä ja Troikka päättivät, että Kyproksella ei annettaisi mitään apua, rahoituksellista tukea, jo, jolla olisi voitu vaikuttaa pankkisektorin toiminnan korjaamiseen. Se johti siihen, että veronmaksajat eivät maksaisi tehdyistä virheistä pankkisektorilla. Idea oli hyvä, mutta ongelma piilee sen toteuttamisessa. Ennen kuin sitä ensimmäistä kertaa lähdettiin toteuttamaan, niin tämä ristiriitainen ajatus pank- pankkien pääomista, jotka perustuivat tallettajien säästöihin. Eli tässä lähdettiin, niin tässä käytiin käsiksi säästöjä, säästäjien talletuksiin, niin silloin ei oikein tajuttu, mitä tämä käytäntö tarkoitti. Ei Troikka eikä Euroopan keskuspankki tajunnut seurausvaikutuksia. Vaikutuksethan menivät taloudellisen rahoituksen järjestelmän yli, kuin myös pankkitoiminta, pankkisektorin järjestelmän yli. Mutta tässä on kyse muista sektoreista, jotka joutuvat tämän vaikutuspiiriin. Se vaikutti todella koko Kyproksen talouselämään ja kun otettiin käyttöön Beilin järjestelmä, niin pankkijärjestelmästä tuli Mm, se pankkijärjestelmä ikään kuin lakkasi olemasta. Luottamuspula oli suuri, jouduttiin tilanteeseen, jossa maksuvalmius oli lähes nolla. Kypros on pieni maa, joka, joka pitää, jonka olisi pitänyt lainata 10 miljardia euroa. Se oli siis aivan tukehtumistilanteessa taloudellisesti ja rahoituksellisesti. Kuitenkin pelastusohjelma toteutettiin menestyksellä ja tällä hetkellä se on ylittänyt jo sille asetetut tavoitteet, jotka Troikka siis asetti. Kuitenkin velka-aste on noussut ja työttömyys räjähtää silmille. Reaalitalous ei hyödy tällä hetkellä talouden tervehdyttämis- ja budjetin tervehdyttämistoimenpiteistä todellisuus on aivan päinvastainen tavoitteiden kanssa. Kiitos herra Akinidis Kreikan parlamentista seuraavaksi. Olkaa hyvä. Kiitos. Kriisin alkamisen jälkeen olemme todenneet, että yhteisen valuutan politiikka ei ollutkaan niin yhteistä kuin olisimme halunneet. Nyt meillä on kahden tai kolmen eri nopeuden valuuttapolitiikkaa. EKPn e- e löyhä politiikka ei auta ollenkaan. Ja lisäksi äh, korot ovat 8-10 prosenttia tietyissä maissa. Ja muissa maissa yritykset joutuvat maksamaan 4 tai 6 prosenttia. Kreikassa järjestelmä on pääomitettu, mutta yrityksillä ei ole pääsyä kansallisille rahoitusmarkkinoille. Ja tätä pitää taas tasapainottaa sitten EKPn lainoilla. Yli 70 miljardia on annettu lainoina, mutta suurin osa likviditeetistä pitää maksaa takaisin mahdollisimman nopeasti. Rahoitus jos rahoitusmarkkinoille ei ole pääsyä, ei voi myöskään ottaa lainaa. Ja nyt sitten kun keskustelemme kasvusta ilman lainaa. Miten voimme ohjelmamaissa, kuten Kreikassa, saada aikaiseksi toipumista, jos ö, ähm, emme saa lainaa? Nyt annan uudestaan puheenvuoron edustaja Siklus. Sikluna. Virkistävä keskustelussa on, että nyt ei enää puhuta menneisyydestä, vaan keskitytään tulevaisuuteen. Me olemme katsoneet näitä vahinkoja, joita jotkut ohjelmat ovat aiheuttaneet, sosiaalisia ongelmia, erityisesti mitä tulee investointeihin ja työttömyyteen, bruttokansantuotteeseen. Täytyy katsoa, miten nämä asiat voidaan korjata. Kaikkea ei voi niputtaa samaan nippuun yhtäältään suuria yrityksiä, jotka ovat edelleen tämän epävarmuuden kourissa. Ja sitten on toinen kysymys, joka liittyy pankkeihin, jotka eivät toimita eteenpäin varoja, joita ne saavat Euroopan keskuspankista. Tämä on asia, joka juuri nyt tuli esille. Ja sitten on miljoonia pk-yrityksiä ympäri Eurooppaa, jotka ovat valmiita investoimaan, koska niillä on mikromarkkinat, joihin ne uskovat, ja ne voivat ottaa riskejä, mutta he eivät sitten saa rahoitusta, ja silloin Euroopan investointipankista on apua. Mutta täytyy muistaa, että on tärkeää kohdentaa investointeja tehokkaasti. Talous- ja rahasioiden valiokunnassa puhuttiin näistä mutta sitä ei saatu edes asiakirjaan, eikä sitä ole Sixpackissa mukana. Se otettiin pois kaikista kohdista. Jotkut kollegat katsoivat, ettei voi lisätä menoja silloin, kun ollaan menoja leikkaamassa, mutta on erilaisia menoeriä samalla tavalla kuin investointeja. Eli tästä nyt puhutaan. silloin kun ohjelmat ovat edelleen käynnissä, niin silloin hallitus vähentää menojaan ja samanaikaisesti on erilaisia mahdollisuuksia, joissa hallitukset ja pankit ja eurooppalaiset pankit, kuten Euroopan investointipankki, voivat keskittyä tuottaviin investointeihin. Muussa tapauksessa työttömyys jatkuu vielä muutaman vuoden. Συνεχίζουμε τον κατάλογο των μιλητών. Nyt me jatkamme puheenvuoroja. Rova Barbara Lecci, Italian senaatista, olkaa hyvä. Sicuramente noi cogliamo con... Niin totta kai pidämme hyvänä näitä uusia investointeja Euroopan investointipankista, mutta me katsomme kuitenkin, että Euroopan komission ja Euroopan pitää toimia vahvemmin ja vankemmin, kun valvotaan pankkeja ja hallituksia. Olen pannut merkille, että on hyvin paljon, puhutaan siitä esimerkiksi Euro Italiassa jälleen kerran on kiristetty luotonantoa pk-yrityksille. Nehän ovat selkäranka Italian taloudessa ja nyt ne ovat täysin polvillaan ja sitten on myöskin ongelma, joka koskee 70 prosenttia yrityksistä. Valtion velka on edelleen kasvanut, ei tuottavia menoja on lisätty ja tämä vähentää sitten investointeja. No jos sitten näiden kumppanuuksien jälkeen jäämme ilman apuja, joita on toteutettu, käytetty näissä pk-yrityksissä rakenneuudistusten yhteydessä, niin kuin meidän täytyy katsoa tätä puitteistoa, jonka myötä voidaan palkata uusia ihmisiä. Jos ei ole merkkinyt eikä työpaikkoja, niin sitten on hyvin vaikea palkata ihmisiä. Tällä hetkellä Italiassa käy niin, että italialaiset yritykset, jos ne eivät saa luottoa, jos heiltä evätään laina, niin pankkeihin ei kohdistu mitään painetta. Vähintäänkin ainakin 3 prosenttia pitäisi saada pääomasta markkinoille, mutta kuitenkin osakkeen omistajat ovat jakaneet itselleen osinkoa aika avokätisesti. Eli nyt Euroopan pitäisi toimia päättäväisesti, jotta voitaisiin puuttua reaali talouden ongelmiin Italiassa. Meillä on nyt hallitus, joka tekee hyvin vähän ja jo, jota komissio ei nuhtele, vaikkakin kun hyväksyttiin ad hoc rahoitusta, ja jotta voitaisiin tyydyttää tiettyjä äänestäjiä, niin meillä on kuitenkin PK-yrityksiin kohdistuvaa epäreilua toimintaa. Ne ovat joutuneet ottamaan hätälainoja, jotta ovat pystyneet maksamaan velkojaan, ja parlamentti vielä ei ole onnistunut saavan tietää, kuinka paljon lainoja yrityksillä on yrityksiltä. Eurooppa on puuttunut tähän asiaan, mutta mitään ei ole tapahtunut meidän mielestämme. Kiitos. Το eh, λόγο Seuraavaksi annan puheenvuoron herra Ogistaalille Puolan senaatista. Dzień dobry. E, proszę Państwa. Kiitos. Ja hyvää päivää kaikille. Keskustelumme ei ole kovinkaan optimistinen, mutta meidän ei pitäisi myöskään unohtaa, että EU-talous ja yhteiskunta on monien muiden yhteiskuntien unelma, ennen kaikkea unionin naapurialueilla. Meidän ei pitäisi myöskään unohtaa, että Ukrainassa ihmiset osattavat mieltään. Meidän ei pitäisi unohtaa, että olemme vastuussa kansalaisillemme, mutta myös niille, jotka haluaisivat mieluusti kuulua Eurooppaan, jotka siis pitävät Eurooppaa vaurauden, hyvinvoinnin ja vapauden kehtona. Tässä keskustelussa minä jään kaipaamaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa sen suhteen, mistä tämä kriisi johtuu. Kriisi kärjistyi myös sellaisten tekijöiden takia, jotka eivät olleet meidän hallinnassamme. Euroopassa me emme ole tarpeeksi vastustuskykyisiä. Kyse on myös rahoitusmarkkinoiden globalisaatiosta. Pankeilla on ongelmia, meillä on myös luottamuskriisi, ja kaikki nämä tekijät voivat johtaa siihen, että manipuloidaan Euroopan unionin pitää miettiä kriisin syitä ja tehdä jotakin sen puolesta, että maailmanlaajuisesti tulemme talouden hallinnassa, pääsemme eteenpäin niin, että keinottelua voidaan hallita. Väestönrakenne on myös ongelma. Se tulee olemaan meille joko valtava ongelma tai sitten voimme kääntää sen menestykseksemme. meidän pitää kaikkien näiden aiheiden suhteen tarttua toimeen. Investointeja on kuitenkin liian vähän, mutta ongelmat eivät, eivät häviä. Jos emme tartu toimeen, saattaa olla, että joudumme uudelleen taantumaan. Puolassa me yritämme jatkuvasti tehdä uudistuksia. Meidän pitää tehdä uudistuksia koko unionissa – vain niin voimme päästä parempaan tilanteeseen kuin missä olemme nykyään. Tässä keskustelussa me näemme, että aina uudelleen puhutaan yhteiskunnasta, jossa tehdään rakenneuudistuksia. Öm, on puhuttu myös Irlannista. Onko todella niin, että palataan, siellä palataan kasvun, kasvun pariin, mutta samalla sosiaalijärjestelmistä leikataan. Ehkä voisimme tehdä kuitenkin sosiaalijärjestelmistä hieman taloudellisempia. Meidän pitäisi myös puhua enemmän yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksista. Sitä varten me tarvitsemme ohjelmia, jotka edistävät työllisyyttä. Puhuja keskeytetään. PK-yritykset ovat tässä tärkeällä sijalla. Haluaisin vielä mainita, että meidän pitää huolehtia siitä, että vahvistamme yhteiskuntaa. Näin pääsemme kriisistä eteenpäin niin, että yhteiskunta samalla vahvistuu. Kiitos. Kiitos paljon. Rova Paolo, Paolo Guerrieri Italianina senaatista. Kiitoksia. Suurin ero Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä, jos nyt katsotaan viime vuosia, on ollut juuri nämä investointitrendit. 2008, kun kriisi alkoi, Yhdysvalloissa investointien taso oli korkeampi kuin vuonna 2008, mutta EU:ssa ei vieläkään ole päästy samalle tasolle. Eli jos puhutaan reaalitaloudesta, niin meidän täytyy miettiä, miten saadaan uusia investointeja julkiselta ja yksityiseltä taholta. Sen pitäisi olla painopistealue erityisesti, koska kyse on kysynnästä ja tarjonnasta samanaikaisesti. Näillä toimilla voitaisiin elvyttää talouskasvua. Me tiesimme, että investointi on kasvusopimuksen ytimessä kesäkuussa 2012. Kasvusopimuksessa oli yli 120 miljardia euroa luvattu uutena potkuna talouteen – mutta kasvu on jäänyt paperille. Se, mitä investointipankki tekee, on tietysti tärkeää, mutta se ei riitä. Kaksi ehdotusta, jotta voisimme edistää investointeja lähitulevaisuudessa. Ensinnäkin, en tiedä miksi Euroopassa ei keskustella ehdotuksesta ottaa käyttöön projektiobligaatioita, jotka tuettaisiin markkinoille ja joilla rahoitettaisiin rakennus- tai infrastruktuurihankkeita, esimerkiksi Euroopan laajuisia verkkoja. Tällä tavalla voitaisiin saada paljon enemmän resursseja kuin tavoilla, jotka liittyvät esimerkiksi pilottihankkeisiin, joita komissio on tukenut aikaisemmin. Me tietä, tiesimme, että joidenkin hallitusten vastustajat eivät tätä katso hyvällä silmällä, mutta meidän pitäisi nyt käynnistää nämä ehdotukset, koska tämä olisi tärkeää, jotta päästäisiin takaisin kasvuuralle. Ja sitten kun ajatellaan investointeja, jokin aika sitten komission puheenjohtaja Barroso puhui siitä, että olisi jonkinlainen mini-kultainen sääntö, eli ettei budjettiin lasketa mukaan menoja, jotka liittyvät yhteisrahoitukseen hankkeissa, jotka ovat osa kohesiopolitiikkaa tai esimerkiksi Euroopan laajuisissa verkoissa. Tämä voisi olla hyödyllistä joustavuutta kansallisella tasolla, mutta tällainen minikultainen sääntö ei ole tullut vielä käyttöön. Ja tämän käytölle on liikaa esteitä. Eli kaksi ehdotusta voitaisiin ottaa esille, jotta voidaan edistää investointeja. Kiitos paljon, kiitos paljon. Belgian parlamentista Sikine, olkaa hyvä. Kiitos, hyvä puhemies. Me voimme todeta täällä myös Belgiassa investointien vähentyneen ja talouden tahdin hidastuneen. Ja silloin pitäisi löytää syyt siihen. Kriisi 2008 on tietysti yksi niistä kahdesta asiasta, oli kuitenkin puhuttu tarpeeksi. Ensimmäinen on Kirjan rahan politiikan logiikka ja sitten menot, jotka voitaisiin saada uusia rahoja menopuolelle toisekseen pankkisektori ei ole toiminut asianmukaisesti rahoitu, rahoittajana. On ollut riskisijoituksia rahoitusmarkkinoilla, jotka ovat synnyttäneet tilanteen vuonna 2008. Me tarvitsemme Siihen tarvitaan suurattomia menoja tällaisen tilanteen syntymiseen. Puhutaan rahoituksesta, e, Euroopan investointipankista, mutta jos me haluamme pankkisektoria uudistaa, eihän meillä vielä ole vielä sitä pankkiunionia käsissä, mitä haluamme, mutta meidän täytyy palauttaa pankit historialliselle tehtävälle. Niiden pitää rahoittaa pankkien toimintaa kun puhutaan esimerkiksi transaktioverosta yhtenä toimenpiteenä, se vaan lisää rahoitusmarkkinoiden spekulaatiota. Me, jos me haluamme säästötuotteita, jotka rahoittaisivat reaalitaloutta, kun puhutaan pankki ammattien eriyttämisestä, meidän täytyy ennakoida ehkä tulevia kriisiä, meidän täytyy linjata pankit niiden omiin tehtäviin, historiallisiin tehtäviin, eli niiden täytyy rahoittaa pk-yrityksiä. Toinen ratkaisu voisi piillä siinä, että parannamme puitteita, joissa investoidaan. Monet kollegat sanovat, että Kyllä tästä selvitään, jos vähennetään jo saavutettuja yhteiskunnallisia, mm, jos vähennetään jo yhteiskunnallisia saavutuksia. Mutta meillä on yhteiskunnalliset ja ympäristölliset oikeudet. Jos me katsomme vain Euroopan ulkopuolelle, ne, jotka tuovat meille tuotteita, missä olosuhteissa ne on tuotettu. Tämä on myös yksi tapa saada näitä näitä toisia tuotantokeskuksia parantamaan tuotantomenetelmiä ja ottamaan paremmin ympäristön huomioon. Mikä meiltä kolmanneksi puuttuu, se on ehkä tämmöinen federatiivinen, laadullinen tekijä, Tämä on ympäristöllinen, ilmastollinen tekijä. Jo pelkästään Belgiassa me tuomme joka vuosi 20 miljardia öljy- ja kaasuhiiliresursseja. hiiliresursseja jos ajatellaan talojen eristämismenetelmiä joillakin muilla tuotteita, meillä on uusiutuvia energialähteitä, ei tarvitse enää investoida tätä 20 miljardia. Siinä olisi keinoja, jotka saisivat taloutemme toimimaan, ja kyllähän tätä voidaan soveltaa myös eurooppalaisen hankkeeseen. Eh, Kiitos paljon. Rouva Karimaki, Suomen parlamentista. Arvoisa puhemies, haluaisin kysyä vihreän talouden roolista Euroopan investointipankin sijoituskohteissa millä tavalla uuteen teknologiaan satsaaminen uusiutuva energia ja energiatehokkuus näkyy sijoitustoiminnassa? tämä kaikki tukee ilmastoteknologian kehitystä jolla saadaan vientiä vihreitä työpaikkoja vähennetään euroopan riippuvuutta fossiilisesta tuontienergiasta ja parannetaan kauppatasetta. samalla voimme torjua ilmastonmuutosta ja tukea tätä hyvää kehitystä arvoisa puhemies palaan vielä tähän suureen keskusteluun äh, euron tulevaisuudesta ja siihen liittyvistä toimista. on ollut puhetta kansalaisista on ollut hyviä puheenvuoroja myös vastuusta. kaikki tiedämme että finanssikriisi yhdistettynä holtittomaan yli varojen elämiseen halvan velkarahan turvin ovat johtaneet kriisiin. suomi kuuluu niihin maihin jotka ovat osaltaan osallistuneet kriisimekanismien rahoitukseen. on tärkeää että yhdessä sovittuja sääntöjä noudatetaan ja kaikki sitoutuvat omalta osaltaan euroalueen tulevaisuuden turvaamiseen. nämä päätökset eivät ole helppoja. ymmärrän huolen kansalaisista mutta myös suomessa on köyhyyttä ja syrjäytyneisyyttä nuorisotyöttömyyttä ja pitkäaikaistyöttömyyttä. vanheneva väestö työllisten määrä vähenee koko ajan ja eläkkeelle siirtyvien määrä kasvaa suomen valtion velka kasvaa koko ajan ja uhkaa lähetä vakaus ja kasvusopimuksen rajoja. suomen hallitus onkin juuri tehnyt suuren paketin julkisen sektorin rakenteellisia uudistuksia joita lähdetään nyt ja lähivuosina toteuttamaan. on tärkeää että kaikki toimivat ja hoitavat oman osuutensa rakenteellisista uudistuksista. Kiitos. Nyt annan puheenvuoron Karjelolle Italian parlamentista. Oggi. Kiitoksia, puhemies. Haluaisin huomauttaa, että nyt puhutaan metodista, kepistä ja porkkanasta. Se liittyy kurinalaisuuteen, jota sovelletaan eläimiin. No, Euroopan kansalaiset eivät halua, että heitä kohdellaan niin kuin elukoita, ja meidän täytyy viitata nyt investointilausekkeeseen. 22. Maalis, äh, marraskuuta euroryhmässä sanottiin Italiasta, Ren totesi, että mitä tuli Italian velan kehittymiseen vuonna 2014 vaikuttaa, että ei ole välttämättä noudatettu velkasääntöjä, eikä Italia pysty hyödyntämään niin sanottua investointilauseketta. Jos sanotaan maasta, että jos ei noudata sopimuksia, niin silloin se ei välttämättä saa investointeja maahansa. Tämä tarkoittaa sitä, että tätä maata kiristetään. No Italia ei suostu tällaiseen kiristykseen, koska se tarkoittaa sitä, että jäsenvaltiota kohdellaan niin kuin elukoita. Meillä on tämä keppiä porkkana menettely, ja sitä sovelletaan eläimiin. Eli meidän täytyy hiukan katsoa uudelleen, millä tavalla investointeja tehdään jäsenvaltioissa. Italia, kuten muutkin maat, tekee valtavia uhrauksia pysyäkseen salituissa rajoissa, ja nyt on sitten tätä kiristystä, jota käytetään kammottavana välineenä. Täytyy katsoa kuitenkin poliittisia ja taloudellisia olosuhteita maassa, josta on kyse, mutta nyt kun katsotaan tällaista perusteltua epäilystä, jota on käytetty perustana, niin meidän täytyy uudistaa perussopimuksia, jotta voidaan välttää se, että esimerkiksi Reenin kaltaiset komission jäsenet väärinkäyttävät valtaansa. Ja meidän täytyy miettiä tehokkaita investointeja, joista on hyötyä jäsenvaltioiden reaalitaloudelle ja yrityksille. Kiitos. Viimeinen puhuja, Andersson Ruotsin parlamentista. Eh, vi Kiitos me puhumme usein kriisin syistä ja siitä, miksi kriisi on ollut niin laaja. Tänäänkin puhumme juuri näistä aiheista. Samalla pitää todeta, että, että luottoja edelleen, luottoa edelleen, edelleen kysytään. Meillä me aivan yksinkertaisesti elimme yli varojemme, mutta Meillä on kuitenkin tulevaisuus ja Euroopan talous toipuu, tai, toipuu hitaasti. Kaikilla valtioilla on mahdollisuus kasvaa EU. Se minusta on tärkeää, että emme niin sanotusti piilottele EUn alaisuudessa – EU ei voi saa myöskään estää kasvua jäsenvaltioista. Meillä pitää olla mahdollisuuksia sijoittaa innovointiin ja yrityksiin, sillä ihmisethän työpaikkoja luovat, eivät poliitikot. Eli tarvitsemme enemmän vapautta ja yrittäjyyshenkeä työn paikkojen luomiseksi ja kilpailukyvyn edistämiseksi. Näin me edistämme investointeja Kuten sanottu, painopiste pitäisi laittaa yrittäjähengen ja rakenneuudistusten tekemis, edistämiseen kaikessa jäsenvaltioissa. Kiitos. Kiitos. Nyt pyydän, että herra Skikluna vastaa tähän näihin toisen kierroksen kysymyksiin ennen kuin keskeytämme työt on ajaksi. Well, there are various points. Um... No niin, tässä tuli esiin erinäisiä kohtia. Ensinnäkin kysymys, joka liittyy markkinoiden epäonnistumisiin, eli siis pankkeihin. Sääntely, joka kohdistuu pankkeihin, liittyy siihen, että pankit läpäisevät omaisuuserien laatutestin pikemminkin kuin luontonantokyvyn parantaminen. Ja kuitenkin Euroopan tasolla tiedetään, että on erinäisiä mahdollisuuksia tehdä investointeja antaa luottoa investoinnille ja pk-yrityksille. Eli Euroopan tasolla meidän täytyy tehdä jotain ja meidän täytyy antaa takeita. Ja tämä on osa työstä, jota Euroopan investointipankki on tehnyt. Me olemme pk-yrityksen ja lainanantajan välillä ja annamme takeet siitä, että me katamme riskit, vaikkakin ne sillä tasolla eivät vaikuta olevan Euroopan tasolla olemassa. Eli ainoa riski on se, minkä pankki näkee kussakin tilanteessa. Sitten tulivat nämä hankeobligaatiot esille. Kun olin Euroopan parlamentissa, tätä asiaa työstettiin paljon ja itse olin ennen täällä ja voin sanoa, että me olimme aika pettyneitä siihen, että tässä asiassa ei ole edetty. Ja niin ikään asia, joka tuli esille italialaisen kollegan puheenvuorossa, eli tämä minikultainen sääntö. Me uskoimme siihen, koska se pohjautuu sille periaatteelle, että vaikka pitää tehdä menoihin leikkauksia, on kuitenkin tiettyjä aloja, joilta ei voi leikata varoja, vaan sinne pitäisi taata jonkinlainen suoja ja myöskin pitää luoda mahdollisuus investoinneille. Eli lasta ei saisi heittää pesuveden mukana. Tietysti, jotta päästään alijäämä tavoitteisiin, niin hallitusten pitää leikata menoja, erityisesti kriisimaissa, mutta ei kuitenkaan niin, että menoja leikataan sillä tavalla alueelta, jolla on kasvupotentiaalia, koska silloin maa tuomitaan alhaiseen kasvuun ja korkeaan työttömyyteen. No, taidan nyt päättää tähän, puheenjohtaja. Olemmeko jo loppuvaiheessa? Well, in conclusion, I think... No niin, no, lopuksi vielä sanoisin, että työtä pitää vielä tehdä. Emme voi vain katsoa sivusta, miten työttömyys etenee, vaikkakin se nyt on ilmeisesti vakiintunut, mutta se on vakiintunut kuitenkin hyvin korkealle tasolle, jota ei voida hyväksyä. Ja meidän täytyy tehdä kaikkemme Euroopan ja kansallisella tasolla – ja no itse nyt en ole pankin pääjohtaja, olen vain hallintoneuvoston puheenjohtaja. Eli neuvoston pitäisi tehdä asioita, koska meidän pitää nyt toimia, eikä vain katsoa sivusta olla tekemättä mitään. Κλούνας και Kiitos. Emme mehän missään nimessä saa olla passiivisia katsojia. Kiitos paljon. Herra Skikluuna keskeytämme nyt työskentelyn. Menemme kaikki lounaalle ja muistutan teille, että lounas tarjollaan ensimmäisessä kerroksessa. Palaamme tänne takaisin kello 15.